Hyvää huomenta kaikille, hyvät kollegat. Käynnistämme kokouksemme tai kuulemistilaisuutemme. Kiitoksia, että tulitte paikalle ja pyy- Puhun itse espanjaa, joten jos tarvitsette tulkkausta, niin kannattaa laittaa kuulokke korville. Buenos días. Hyvää päivää kaikille miehille ja naisille. Naisten oikeuksien valiokunnan nimissä haluan toivottaa teidät tervetulleeksi ja kiittää teitä siitä, että olette tänään täällä paikalla. Ennen kuin kiitän teitä, tai teidän kiitämisen jälkeen kiitän koko organisaatiota, joka on järjestänyt tämän keskustelun, joka on epäilemättä mielenkiintoinen. Tämä järjestetään sellaisella hetkellä, kun suuret haasteet, jotka edessämme on täällä Euroopan unionissa ja myöskin maailman tasolla, eivät voi jättää syrjään perustavanlaatuisia kysymyksiä, jotka pysyvät samoina päivästä ja vuodesta toiseen. Ja joiden tulisi olla se majakka, joka valaisee tietämme toiminnalla, toiminnassamme poliittisella alalla, tutkimuksen alalla, yhteiskunnallisten ja kansalaisjärjestöiden toiminnan alalla, jotka tekevät työtään parantaakseen ihmisten elämäntasoa ja naisten ja miesten välistä tasa-arvoa. Tämän aamun osuuden aikana, kun puhutaan tutkimuksen ja innovaation roolista tasa-arvon edistäjänä, tuona tämän session aikana voimme kuulla ansioituneita kollegoita tältä alalta ja kiitän heitä siitä, että he ovat täällä paikalla tänään. Eilen FEM-valiokunnassa keskusteltiin oma-aloitemietinnöstä, joka koski politiikan tai tasa-arvopolitiikan roolia mielenterveyden alalla. liittyen eri perustavanlaatuisiin kysymyksiin, joita meidän täytyy käsitellä. Ja ajatus on, että pystyisimme sisällyttämään sukupuolten välisen tasa-arvon kysymykset kaikkiin niihin asioihin, jotka liittyvät Euroopan unionin haasteisiin tieteen, teknologian, innovaation ja tutkimuksen alalla. Eli tällainen sukupuolinäkökulman läpileikkaavuus pitäisi ottaa mukaan politiikan tekoon. Meidän tulisi ottaa huomioon Euroopan ja koko maailman väestöstä puolta edustava joukko, eli naiset, asianmukaisella tavalla. Kiitän kaikkia läsnäolijoita ja toivon, että kaikkien esiintyjien esitysten avulla onnistumme tänä aamuna luomaan lisää argumentteja ja kannanottoja sen suuntaisesti, että ne hyödyntävät kaikkia niitä töitä ja tehtäviä, joita hoidamme kukin omissa tehtävissämme. Annan ensimmäiseksi puheenvuoron Mario Pintolle, joka on tämän tapaamisen kunniapuheenjohtaja. Ja haluankin kiittää häntä aivan erityisellä tavalla siitä, että hän on täällä paikalla tänään jakamassa tämän paneelin puheenjohtajuuden. Pinto, olkaa hyvä. Uh, Kiitos tästä esittelystä. Hyvä puheenjohtaja. Tämä menee suorana verkkoon eivätkä kaikki voi ymmärtää. To have English as a language. Onko pahdu? Can follow the trans- Ehdotan, että valitsemme englannin viralliseksi kieleksi. Tieni. Euroopan parlamentissa on työkielinä kaikki Euroopan unionin viralliset kielet. Ja niinpä, koska meillä on mahdollisuus kertoa tulkkiemme, tai meillä on mahdollisuus luottaa tulkkiemme tekevästä, tekemästä erinomaista työstä, joten jokainen pystyy ilmaisemaan itsensä omalla äidinkielellään, Euroopan unionin kielellä siis, jos kyse on tästä, joten toivon, että herra Depinto myös puhuu meille sillä kielellä, joka hänelle parhaiten sopii ja jolla hän parhaiten pystyy ilmaisemaan meille tärkeän viestinsä. Eli toivottavasti kaikki voimme käyttää omaa kieltämme täällä tänään ja haluamme sitä myös käyttää. Kiitos puheenjohtaja. Niin, on ilo olla täällä ja edustaa Kanadan hallitusta. Voisinko nyt sanoa johdannoksi ennen kuin siirrymme itse pääaiheeseemme? Halusin jakaa minun osallistumiseni tieteen ja teknologian rooliin Tiede ja teknologia liittyvät ihmisiin, diola, dialogiin, yhteyksiin, yhteydenpitoon, mutta tiedettä ei ole varattu vain eliitille ja norsunluutorneille. Kaikilla on oikeus oppia ja jakaa uutta oppimista, mentorointia, pitää käyttää kehittää ja ohjausta vipuvaikutuksena, jolla kannustetaan naisia ja muiden ryhmien edustajia, erityisesti tieteessä ja tutkimuksessa kaikkialla maailmassa, jotta tiede ja teknologia kukoistavat ja jotta ne antavat panoksensa innovaatioon. Meidän täytyy yhä enemmän ajatella sitä, miten tiedeympäristöstämme tehdään sellainen, että se heijastelee yhteiskuntaamme laajalti. Jos me näemme uusia näkökulmia, uusia inspiraatioita ja moninaisia mielipiteitä. Ja ihan vakavasti ottaen meidän täytyy tuoda mukaan kaikki ryhmät mukaan, jotka muodostavat yhteiskuntamme. Me emme voi jättää sivuun marginalisoituja ryhmiä viime vuosikymmenten aikana. Kanadassa on alkuperäiskansoja ja me käy, olemme huomanneet, että kun käytetään eri visioita ja eri näkökulmia ja tuomme uutta näkökulmaa asioihin, saamme paljon kokonaisvaltaisemman näkemyksen maailman menoon. Ja juuri tätä näkökulmaa me tavoittelemme, kun puhumme myös sukupuolten tasa-arvosta eri puolilla maailmaa. Erityisesti tieteen ja tutkimuksen saralla, koska se tietysti on niin tärkeä väline tasa-arvon toteuttamisessa. Ja nyt siirryn jälleen teidän puoleenne, hyvä puheenjohtaja. Olen iloinen voidessani osallistua tähän istuntoon, joka käsittelee politiikkaa, jolla tavoitellaan parempaa hyvinvointia ja tasa-arvoa yhteiskunnassa. Muchas gracias. Paljon kiitoksia, herra Pinto. Olette oikeassa, kun sanotte, että kun sanotte, että emme voi jättää sivuun puolta väestöstämme silloin, kun käytämme tätä valtavaa humanista inhimillistä potentiaalia hyväksemme, edistäksemme tutkimusta ja teknologiaa. Ja niinpä tästä kysymyksestä ja monesta muusta kysymyksestä pystymme täällä tämän aamun aikana keskustelemaan. Ja sitten suoraan annan puheenvuoron Kreisnalle Dimadinsalle, joka on tiede- ja teknologiaministeri Etelä-Afrikassa. Ja tietenkin haluan kiittää myös häntä siitä pitkästä tiestä, jonka hän on kulkenut tullakseen tänne joukkoomme. Joten Rovana Ledi, teillä on nyt puheenvuoro. Uh, thank you very much. Uh... Paljon kiitoksia puheenjohtaja on suuri ilo ja kunnia saada tämä mahdollisuus puhua tärkeässä kokouksessa ja haluaisinkin kiittää teitä ja kollegoitanne tästä kutsusta. Hyvä puheenjohtaja, haluaisin aloittaa muistuttamalla kaikkia kokousosanottajia siitä, että Etelä-Afrikka on ollut demokratia vasta 22 vuotta. Ja tuona aikana meidän on täytynyt ryhtyä ottamaan askeleita korjataksemme kaikki ne epätasapainot, jotka olivat seurausta historiastamme, historiastamme apartheidista. Tämä jätti jälkeensä paljon puutteita ja yksi näistä puutteista on sukupuolten välinen epätasa-arvo. Demokratisointiprosessi korkeakouluissa – käynnistettiin vuonna 1994, kun demokratia saatiin olemassa olevaksi. Ja tässä muutosprosessissa on ollut kysymys siitä, että puututaan rotuun ja sukupuoleen liittyviin epätasapainoihin. Eli meidän täytyy keskittyä tiettyihin asioihin, kun me puhumme tasa-arvosta, meidän täytyy puhua rodusta, mustien osallistumisesta, heidän pääsystään yliopistoon, naisten osallistuminen, naisten pääsy yliopistoihin. Eli tässä on kokonainen kirjo erilaisia syrjimisen tai syrjään jäämisen muotoja, joihin poliitikkojen täytyy kiinnittää huomiota hallituksessa. 22 vuoden aikana on tapahtunut paljon edistystäkin, aivan erityisesti korkeakoulutuksessa. Mutta meillä on edelleen huomattavia haasteita, joihin meidän on tartuttava. Jos voisin tehdä yhteenvedon, sanoisin, että yksi maatamme luonnehtiva piirre, ainakin mitä korkeakoulutukseen tulee, on se, että suurin osa opiskelijoista tällä hetkellä korkeakoulussa, ovat mustia tai naisia. Naiset ovat hyvin läsnä korkeakoulutuksessa Etelä-Afrikassa. Eli me olemme investoineet nuoriin ja siihen, että naiset saavat uusia mahdollisuuksia. Mutta Vaikkakin naisia löytyy korkeakoulutuksesta ja vaikkakin meillä on naisia puoltava sukupuolten välinen tasa-arvo, niin meidän täytyy edelleen todeta, että meillä vaaka kallistuu nais, miesten puolelle naiset eivät jatka akateemista uraa, he eivät tee tohtorin tutkintoja, eli 58 prosenttia naisista alemmalla yliopistotasolla jättävät yliopiston alempi tutkinto taskussaan ja vain pieni osa heistä sitten jatkaa korkeammille tasoille. Eli huomattava määrä MA-tutkinnon jälkeen naisista lähtee ja vielä suurempi osa lähtee, kun tohtorin tutkinto tulisi kyseenalaiseksi. Ja tähän meidän täytyy saada muutos, jos me haluamme saada aikaan muutoksia tieteessä ja tutkimuksessa. Meillä on paljonkin aloitteita, joita olemme kehittäneet, jotta puutteisiin voitaisiin pureutua. Meillä on Tutuka-niminen ohjelma, joka tarkoittaa siis pidetään huolta ja siitä löytyy erilaisia mahdollisuuksia naistutkijoille. Sieltä saa tukea tutkintoihin, tohtorin tutkinnon jälkeiseen alaan, aikaan. Tämä ohjelma on ollut käynnissä vuodesta 2001, sen rahoittaa hallitus ja siitä saa huomattavaa tukea monet naiset. Toinen väline on se, että meillä on huippuosaamiskeskuksia, jossa akateemikot ja tutkijat, jotka ovat saavuttaneet korkeita tieteen ja tutkimuksen tajo, tasoja, voivat osoittaa johtajuutta huippuosaamiskeskuksissa. Ja meillä on 16 tällaista keskusta, mutta vain yhtä johtaa nainen. Eli 16-15 johtaa mies. Sitten on vielä kolmas väline, jonka olemme kopioineet kanadalaisilta kollegoilta, eli meillä on tutkimuksen puheenjohtajuuden instituutio. Siellä keskitytään tutkijoihin ja vuoteen 2015 mennessä meillä oli tällaisia paikkoja yli 200. Puolet tohtoritason opiskelijoista oli nais- miehiä, mutta kuitenkin 157 paikasta vain viisi oli naisten hallussa. Ja olin todella järkyttynyt, kun tarkastelin tilastotietoja. Ja kun itse olen laatimassa politiikkaa, niin vuonna 2015 tein päätöksen siitä, että kaikki uudet paikat tässä ohjelmassa kohdistettaisiin naisiin. Minulle monet kollegat kertoivat, ettei tällaisia naistutkijoita Etelä-Afrikasta löytyisi, mutta meidän kaikkien yllätykseksemme 40 paikasta, jotka oli identifioitu rahoitusta varten, kun äh, teimme ilmoituksen tästä äh, mahdollisuudesta ja kerroimme, että naiset olisivat etusijalla, niin me saimme 63 hakemusta täysin päteviltä naisilta. Eli niin tässä kävi niin, että me emme täyttäneet ainoastaan 20 paikkaa, vaan 42 paikkaa meni naisille. Ja minä politiikan tekijänä opin tärkeän asian tässä vaiheessa. Toisin sanoen se, sen, että radikaali asioihin puuttuminen ja poliittinen toiminta ovat välttämättömiä, jos me haluamme muutoksia aikaan tieteessä ja tutkimuksessa. Eli nämä 42 naista ovat nyt muuttamassa tilastoja, koska yksi kolmasosa tieteellistä tutkimusta julkaisevista tutkijoista on naisia. Me näemme, että paljon enemmän voidaan tehdä. Me tarvitsemme enemmän kannustimia, jotta me voimme tukea ja antaa tunnustusta naisille tutkijoina tieteessä, koska muuten eh, mitään näkyvää muutosta ei tapahdu. Eli näkyvä pääsy eri asioihin naistutkijoiden kohdalla avain tutkimussektoreilla, esimerkiksi energiassa, terveydessä, biotaloudessa, on välttämätöntä. Me teemme johdon kanssa kovasti töitä, jotta varmistetaan se, että me saamme laajennettua tukea naistutkijoille siinä vaiheessa, kun he lähtevät tiedeurallensa uusina tutkijoina, jotta varmistettaisiin se, että he saavuttavat vakiinnetun tutkijan edun, jotta he pääsevät tiettyihin paikkoihin, tärkeisiin asemiin näissä tärkeissä laitoksissa. Eli toivon mukaan tästä saitte jonkinlaisen kuvan siitä, missä me olemme. Me olemme ottaneet edistysaskeleita. Meillä on mahdollistava ympäristö naisille tieteessä ja tutkimuksessa ja myöskin innovaatiosektorilla, mutta vielä paljon on tehtävänä. Jos voisin lopuksi vielä sanoa muutaman sanan Afrikasta, mantereesta. Sieltä löytyy miljardi ihmistä. Me olemme yksi nopeimmin kasvavista alueista maailmassa me työstämme parempaa taloudellista integraatiota, me kehitämme tavaraa ja palvelutaloutta. Meidän täytyy varmistaa se, että kasvu on osallistavaa ja että kasvun hyödyt jaetaan kaikkien mantereen ihmisten kesken. Meidän mielestämme tapa saavuttaa tämä on kannustaa työpaikkojen luomista. On varmistettava, että monet sektorit Afrikan talouksissa tarjoavat asianmukaisia työpaikkoja, jotta ihmiset saadaan työmarkkinoille – ja tarkoituksena on laajentaa pääsyä näihin asianmukaisiin työpaikkoihin. Meidän täytyy edistää työvoimaintensiivisiä aloja, esimerkiksi kaivannaisteollisuus, maatalous, pk-yritykset ja meidän on myöskin kasvatettava muita talouden sektoria, esimerkiksi valmistava teollisuus, televiestintä, viestintä ja liiketoimintapalvelut. Kaikkiin näihin tarvitaan päteviä ihmisiä, me tarvitsemme näissä tiedettä ja innovaatioita ja me tarvitsemme afrikkalaisia naisia meidän on varmistettava, että he optimaalisella tavalla osallistuvat talouteen ja että he ovat mukana afrikkalaisen tietotalouden kehittämisessä. Meidän on varmistettava Afrikassa se, että sukupuolten välinen epätasapaino tieteessä ja innovaatiossa, siihen todellakin puututaan. Tämä on kova paikka meille politiikan tekijöinä, meillä parlamentissa ja hallituksessa, mutta me uskomme siihen, että naisten mukaan ottaminen tieteen, tutkimuksen ja innovaatioon on täysin välttämätöntä, jotta kansakuntia voidaan kehittää. Meidän ajava voima Afrikan taloudessa, se tulee muuttamaan maailmaa Afrikan ulkopuolellakin koska ajatellaan maailmaa, terveyttä, teknologiaa. Tässä ajattelutapa muuttuu. Sosioekonominen muutos, sitä voidaan viedä eteenpäin tieteen, teknologian, innovaation kanssa, kautta, ja tämä tulee muuttamaan perusolettamuksia, joita joita ihmisen toimintaan tällä hetkellä liitetään. Ja me olemme täysin vakuuttuneita sen suhteen, että naistutkijoita tulisi kannustaa Afrikassa, mutta Etelä-Afrikassa me tarkastelemme esimerkiksi sitä, miten me identifioisimme voittajat, voittajat, jotka saisivat kehitystä aikaiseksi, jotka varmistavat sen, että me saavutamme korkeimmat mahdolliset tasot tieteessä, tutkimuksessa ja innovaatiossa. Eli hyvä puheenjohtaja, me olemme ottaneet edistysaskeleita minun maassani Etelä-Afrikassa – on nähtävissä jo varhaisia menestyksen merkkejä monissa afrikkalaisissa maissa, jotka haluavat houkutella investointeja tieteeseen, tutkimukseen ja innovaatioon. Mutta jotta naiset saataisiin korkeimmille tasoille näillä sektoreilla, meidän täytyy tehdä vielä paljon enemmän. Ja todellakin toivon, että tämän lyhyen tämän aamuisen puheenvuoroni kautta kannustan teitä Euroopan parlamentin jäseninä siihen, että luodaan tiiviimpiä kumppanuuksia naispolitiikkojen kanssa Afrikan mantereella, jotta yhdessä voisimme muuttaa naisten aseman ei ainoastaan Afrikassa, vaan maailmassa. Kiitos. Muchas gracias. Paljon kiitoksia, rouva Naledi. Mm, alle kuukausi sitten Euroopan parlamentin FEM-valiokunnan valtuuskunta vieraili Ruandassa tutustuakseen tasa-arvopolitiikkaan. Ja meillä oli mahdollisuus tutustua siellä sellaiseen todellisuuteen, jossa pystymme näkemään, kuinka naiset omaksuvat keskeisen roolin muutoksen tekijöinä. Meillä oli mahdollisuus käydä tutustumassa eri aloitteisiin ja muistan hyvin naisten koulutuskeskukseen suorittavamme vierailun, jossa eräs nuori ruandalainen nainen sanoi, että tulevaisuudessa unelmoin olevani itsenäinen nainen ja sen takia koulutus on aivan keskeisessä roolissa ja olen täysin samaa mieltä siitä, mitä edellinen puhuja totesi, kuinka tärkeää on edistää koulutusta, jotta naiset voisivat olla osa ratkaisua, jota tulevaisuuden varalle tarvitsemme. Kuitenkin täytyy todeta, että paljon on vielä tehtävä, tehtävää ja erityisesti me, jotka politiikkaa teemme, pidämme siitä että esittelemme, minkälaisia aloitteita meillä on käynnissä ja mitä työtä teemme, mutta täytyy kuitenkin todeta, että vielä on paljon tehtävää ja että tie on pitkä ja välttämättä aina ei ymmärretä, että kun aloitteita käynnistetään, niin siitä on vielä pitkä matka eteenpäin ennen kuin saadaan tuloksia aikaiseksi. Joten kiitän todella paljon rouva Naledia hänen puheenvuorostaan ja annan seuraavaksi välittömästi puheenvuoron seuraava, seuraavalle esitelmöitsijälle Maria Makaroville joka on sukupuoli ohjelmakomitean jäsen Nordfoskissa. Ja hänellä on varmasti kerrottavanaan hyvin tärkeitä asioita ja kysymyksiä meille ennen kuin käynnistämme sitten yleisen keskustelun muiden kollegoiden kanssa. Kiitän myös teitä, että olette täällä paikalla ja saatte nyt puheenvuoron. May I have my slides on? Noin, saisinko kalvoni tuonne näytölle? Hyvät kuulijat, Aivan ensimmäiseksi muistakaamme, mitä Pohjoismaat ovat. Viisi maata, Tanska vihreänä tuolla, Suomi sinisenä, Islanti lännessä, Norja ja Ruotsi, nämä kaksi, niinä punainen ja keltainen. Kolme näistä maista ovat EU-jäseniä, mutta meillä on myös autonomisia alueita. Meillä on Åland Ahvenanmaa, meillä on Färsaaret, Islannista etelään ja sitten Grönlanti – josta näkyy vain pieni palanen tuolla ylhäällä vasemmalla. Yhdessä Pohjoismailla on 26 miljoonaa asukasta ja me olemme kymmeneksi suurin talous maailmassa. Me jaamme usein paljon yhteistä historiaa näiden viiden maan kesken me jaamme yhteisen pohjoismaisen hyvinvaltiokäsitteen ja sen arvot. Ja me jaamme myös nämä nyt tutkimusjärjestelmät, tutkimusneuvosto, joka perustuu julkiseen yliopistotutkimukseen. Mitä tulee sukupuolten tasa-arvoon, niin tässä on paradoksi Pohjoismaissa. Ensinnäkin Pohjoismaissa Pohjoismaat ovat kaikkein tasa-arvoisimpia valtioita, kun katsotaan indikaattoreita EU:ssa. Työ, raha, tieto, aika, valta, terveys. Nämä indikaattorit on tietysti vedetty tästä sukupuolten tasa-arvoindeksistä EU:ssa ja viime vuosien saavutukset ovat yli 70, siinä missä muissa maissa ollaan 60 alapuolella, peräti 30, ja EUn keskiarvo on 53. Ja kuitenkin tässä on paradoksi. Huolimatta tästä tasa-arvosta näin laajalti, niin korkealla tasolla meillä ei ole minkäänlaista sukupuolten tasa-arvoa noin kymmenen viime vuoden ajan. Puolet valmistuneista ovat naisia, mutta siitä huolimatta meillä ei ole enempää professoreita kuin muissa EU-maissa. Eli prosentit menevät 15-24, siis naisprofessoreiden osuus siinä, missä EUn keskiarvo on 20. Seuraava kalvo. Ja kun naisprofessoreita ei ole, niin seuraukset ovat tuhoisat. Meillä ei ole yliopiston rehtoreita, meillä ei ole naistutkimusjohtajia, meillä ei ole tutkimusvirastojen naisjohtajia tai tiedeorganisaatioiden naisjohtajia, eikä meillä ole muutenkaan naisia, jotka johtaisivat tiedepolitiikkaa. Ja sen takia kaikkein tärkeimmät päätökset, joita otetaan prioriteeteista ja tieteen rahoituksesta ja tieteen tavoitteista. Ne ovat päätökset, jotka tavallaan otetaan sitten vain puolen yhteisön toimesta. Siitä huolimatta kuitenkin monimuotoisuutta pitää olla, ja jos monimuotoisuutta ei ole, niin tietysti päätösten laatu siitä kärsii. Ja Pohjoismaat yrittävät nyt todellakin pureutua tähän ongelmaan eri lähestymistavoilla tiedeyhteisössä. Ensimmäiseksi tietyt analyysit. 2013 Norjan tutkimusneuvosto ja Nordforsk, josta kerron kohta, julkaisivat raportin analyysin siitä, joka se koski sukupuolten tasa-arvon edistämistä tutkimuksessa. Siinä lähdettiin siitä, että Tasa-arvon edistäminen on junnannut paikoillaan jo usean vuoden ajan. Ei vallitse niinkään eroja tutkimuksen laadussa, vaan pikemminkin sen volyymissä. Naisten osuus on pienempi ja mitä arvostetumpi tutkimusohjelma on, sitä vähemmän naiset hakevat siihen ja sitä vähemmän, sitä harvempi nainen onnistuu siinä. Nord, Nordforsk on tällainen helpottajaorganisaatio, joka haluaa edesauttaa rajat ylittävää tiedeyhteistyötä Pohjoismaiden välillä. Ja Nordforskilla on poliittinen mandaatti, koska se toimii Pohjoismaiden ministerineuvoston alaisena. Ja tässä toisenlainen lähestymistapa, joka, ja tämä on tutkimusta. Nordforsk on tässä ryhtynyt aloitteeseen. Se on käynnistänyt kaksi osaamiskeskusta, jotka ovat virtuaalisia osaamiskeskuksia, eivät fyysisiä keskuksia. Ja tässä halutaan siis ratkaista tämä pohjoismainen paradoksi. Ja halutaan tuoda esille niitä teemoja, joihin on paneuduttava esim. analysoiden informaatiojärjestelmiä, halutaan tunnistaa esteitä, ymmärtää haasteet, myös tasa-arvosta työmarkkinoille ja halutaan myös tutkia tasa-arvopolitiikoiden vaikutuksia. Kolmas toiminta koskee sitten lainsäädäntöä. Suomessa meillä on ollut jo vuodesta 1995 sukupuolten tasa-arvo kirjattuna lainsäädäntöön. Ja mitä tämä merkitsee tutkimuksen kannalta? No esim. sitä, että tie, tutkimusneuvostot, jotka tekevät päätöksiä rahoituksesta, julkisella rahoituksella, niillä pitää olla aina kuin 40 prosenttia naisia mukana. Ja lopputuloksena on ollut se, että naishakijoiden osuus on usean vuoden ajan ollut 50 prosenttia. Näin ei ollut, kun lainsäädäntö käynnistyi. Ja proaktiiviset toimenpiteet ovat esim. olleet sitä, että on haluttu kannustaa, analysoida, ohjata, antaa suosituksia. Ja menestymisaste naisten osalta näissä suurissa ohjelmissa, joita tiede neuvosto Suomessa rahoittaa, Ensinnäkin tohtoriin virat, yli 50 prosenttia menee naisille ja apurahoja tiedeuriin. Suurin osa hakijoista on silloin naisia, mutta kun katsomme kaikkein arvostetuimpia professorin virkoja, noin 25 prosenttia ovat naisia. Ja Huomaatte näin kansallisella tasolla sama juttu Eli mitä arvostetumpi on tiedeohjelma tai virka, sitä vähemmän siellä on naisia mukana. Suomessa tiimit ja tutkijaryhmät tekevät yhdessä töitä ja on huomattu, että, että tasa-arvo on pelannut paitsi tieteissä teknologi- ja teknologiassa – Eli tämä on paradoksi. Edelleenkin alle viidesosa viroista on naisten käsissä. Ja seuraavaksi tämä neljäs menetelmä, jota käytetään Pohjoismaissa paradoksin korjaamiseen. Ja tämä on Ruotsin hallituksen aloite. Eli halutaan valtavirtaistaa politiikkoja kaikilla aloilla. Ruotsin hallituksen toiminta vuodesta 2015 on sellainen, että miehillä ja naisilla pitää olla yhtä samanarvoinen valta vaikuttaa omaan elämäänsä. Ja tässä feministihallitus haluaa kannustaa tasa-arvoon. Sukupuolinäkökulma pitää tuoda mukaan kaikkeen politiikan tekoon ja päätöksentekoon, kuten myös kaikkiin rahoitusohjelmiin ja kuulemme tästä enemmän huomenna, kun ruotsalaiset kollegamme tästä puhuvat. Sitten viimeinen kalvoni tuolla. Me jaamme kiireellisen globaalin haasteen. Eli naisten huutava puute tieteissä, matematiikassa, insinööritieteissä ja teknologiassa. Naiset ja tytöt ovat aliedustettuina näillä aloilla ja erityisesti jo kou- tämä alkaa jo koulusta. Eli naiset tavallaan jo- joutuvat ulos kaikkein kiihkeimmiltä työmarkkinoilta usean vuoden ajan, kun on luotu sata uutta työpaikkaa vuosittain vuosittain pelkästään IT-alalla. Ja digimarkkinathan luovat jatkuvasti uusia työpaikkoja, noin 800 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä. Ja jos naiset eivät kouluttaudu näille aloille, emme saa heitä näihin tutkimusvirkoihin, emmekä saa nais innovaattoreita myöskään, joten päätelmäni on se, että jos ei ole proaktiivista politiikkaa ja toimintaa, jolla halutaan kannustaa naisia tähän koulutukseen ja uraan, niin silloin käy niin, että puolet naisista jää kaikkein parhaimpien työmarkkinoiden ulkopuolelle. Kiitos teille. Muchas gracias, señora Macar. Kiitoksia paljon Rova Makaroville esityksestä. Luulenpa, että tiedot, jotka meille tarjoilitte, osoittavat ja kertovat meille toisesta tärkeästä todellisuudesta, nimittäin siitä, että on tietoja lasikattoja vieläkin. On aivan totta, että naiset ovat tulevassa tulemassa mukaan akateemiseen teknologian tutkimuksen maailmaan, mutta sitä mukaan, kun eri vastuualoilla naisten asema nousee, niin täytyy kuitenkin ottaa mm, huomioon silloin, kun puhutaan politiikan teosta ja näistä lasikatoista. Ne täytyy ottaa mukaan, se täytyy ottaa se naisnäkökulma mukaan myös ja valtavirtaistaa politiikan tekoon yleisesti ottaen. Kiitoksia paljon tästä esityksestä ja ennen kuin annan puheenvuoron kollegoille, esitämme teille vielä videon, jossa Carlos Moedas, innovaatio, tiede ja teknologia asioista vastaava komission jäsen puhuu meille. Hän pahoittelee, ettei päässyt meidän joukkomme tänään henkilökohtaisesti, vaan lähettää nyt sitten nauhoitteen siitä viestistään, mitä hänellä on meille sanottavana. to be with you in person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 Bueno, pues una vez... No niin, jälleen kerran kuulimme komission jäsenen viestin tästä aiheesta ja kiitämme häntä tästä videoviestistä. Käynnistämme nyt keskustelun, jota käydään noin 20 minuutin ajan. Pidämme kiinni tilaisuuden ohjelmasta ja aikataulusta ja annan ensimmäiseksi puheenvuoron edustaja Morvaille. Hálásan köszönjük ennek az eseménynek a megszervezését, és a két... Paljon kiitoksia tämän tapahtuman järjestämisestä. Olen myöskin kiitollinen näistä kahdesta erinomaisesta alustuksesta. Molemmat erinomaiset alustuspuheenvuorot ministerin ja johtajan puheenvuorot, ne tekivät minun suuren tunteellisen vaikutuksen. Olen Unkaria edustava parlamentin jäsen ja Unkarissa omassa maassani tapaan säännöllisesti ihmisiä, mukaan lukien naisia, jotka elävät epätyydyttäviä elämiä, koska joko heillä ei ole työtä tai työstä saa huonoa palkkaa – he tekevät työtä, josta he eivät nauti. Eh, heillä ei ole turvaa ja heidän täytyy siis tehdä työtä, josta he eivät lainkaan pidä. Eli vaatii paljon energiaa löytää eh, korkealaatuinen työpaikka, jossa työskenteleminen on iloa, ilon aihe, josta saa hyvää palkkaa. Johtaja teki selväksi sen, että innovaatio, tiede ja tutkimus ovat niitä osa-alueita, joissa meidän täytyy päästä epäluuloista ylitse, niistä epäluuloista, jotka estävät naisten ja tyttöjen pääsyn näille aloille ja jotka estävät naisia valitsemasta tietyn tyyppisiä kouluja ja päätyvät sitten, eivät päädy hyvin asemiin näillä alueilla. Ministerin esitys teki minun vaikutuksen sen takia, että minäkin tulen maasta, joka on käynyt läpi syvällisiä poliittisia muutoksia. Minulla olisi hieman arkaluontoinen kysymys ja pyytäisin teitä vastaamaan rehellisesti poliittisten muutosten jälkeen, oliko vaikeaa, kun sanoitte, että me naiset haluaisimme mennä eteenpäin innovaatiossa, tieteessä ja tutkimuksissa. Me emme halua käyttää hyväksemme luonnon voimavaroja tai jättää luonnonvarat muiden hyväksi käytettäviksi. Koska meidän tapauksessamme kävi niin, että monikin ulkopuolinen halusi hyötyä meidän luonnonvaroista, meidän maa-aloistamme, katselivat meitä ikään kuin markkina-alueena. Markkina-alueena, jossa halpaa työvoimaa voi käyttää, koska palkat ovat niin alhaiset. Eli niin kutsutut investoijat toivat hyvin ala-arvoista valmistusteollisuutta Unkariin. Huonojen ala-arvoisten työpaikkojen suhteen me haluamme tien, joka johtaa tieteeseen, tutkimukseen ja innovaatioon. Me haluaisimme omat innovaatiomme. Me haluaisimme tuottaa ne tuotteet, jotka ovat saaneet alkunsa meidän aivoissamme. Ja me haluaisimme myöskin markkinoida nämä tuotteet ja sitten kerätä sitä satoa. Päätöksessä, jonka teitte ja jossa on kysymys siitä, että halusitte lähteä innovaation ja tieteen tielle, niin oliko naisilla tässä prosessissa tärkeä rooli? Koska minulla on hieman sellainen olo, että Unkarissa tiede – tiede ja innovaatio ja talous, ne ovat sidoksissa korruptioon. Eli me tarvitsemme aivan uuden uudenlaista lähestymistapaa, jotta me pääsemme asioissa eteenpäin tällä uudella tiellä, joka perustuu oikeudenmukaisuuteen ja oikeudenmukaiseen kehitykseen tieteessä, tutkimuksessa ja innovaatiossa. Eli haluaisin kuulla teidän kokemuksistanne ja sitten vielä johtajalle Makaroville kysymys. Uusi feministinen hallitus, te mainitsitte tämän, mutta onko muita maita, jossa uutta lähestymistapaa on omaksuttu suhteessa naisiin? Miten me voisimme saavuttaa tavoitteemme? tavoitteen siitä, että vihdoin viimein saisimme riittävästi naisia tieteen ja tutkimuksen alalle. Miten me voisimme saavuttaa tilanteen, jossa enemmän naisia olisi hyvin hyväpalkkaisissa töissä? Madame. Ja seuraavaksi Rovais Lautner. En ole ihan varma, äänsinkö nimenne oikein. Ilmeisesti, olkaa hyvä. Ja, vielen dank. Ich möchte mich auch bedanken für die zwei Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää hyvin innoittavista puheenvuoroista, jotka molemmat käsittelivät sitä ajatusta, että tiedejärjestelmään pitäisi saada enemmän naisia mukaan. Ja sitähän me olemme rahoittaneet ja sponsoroineet täällä Euroopan unionissa jo monen vuoden ajan ja tulevaisuudessamme haluamme toimia samoin, samalla tavoin, koska tarvitsemme enemmän naisia päätöksentekorooleihin Skandinavian maissa. On tutkittu, miksi tämä paradoksi on olemassa ja miksi näitä naisia ei siellä ole. Ja uskon, että tärkeää on pitää sukupuolen näkökulmaa tiedealalla enemmän esillä, kun katsotaan innovaatiojärjestelmiä koskevia tutkimustuloksia nimenomaan uusien liiketoimintamallien luomisessa ja niiden roolissa yhteiskunnallisen muutoksen aikaansaamisessa, niin olen sitä mieltä, että meillä ei ole oikein toimenpiteitä, kuinka, li, kuinka sukupuolin näkökulma voitaisiin ankkuroida innovaatiojärjestelmään. Onko poliittisia ajatuksia tai toimenpiteitä jo olemassa tällaisen näkökulman sisällyttämiseksi? Madame Kiitoksia. Edustaja Reitner, en tiedä, haluavatko muut osallistua tähän keskusteluun vielä? Olisiko muita puheenvuoropyyntöjä? Sieltä löytyy yksi. En muista kaikkia nimiä ulkoa. Kertokaa itse. Kiitoksia Sveva Beduto. Olen Italiasta, tutkimusneuvostosta. Martina Schnauberin kommenttiin lisäisin vielä jotakin. Euroopan unioni ja Euroopan komissio on ilman muuta viimeisen 20 vuoden aikana tehnyt erinomaista työtä tällä alalla edistäen jäsenvaltioiden tutkimus- ja kehitystoimintaa. Mutta kuten edellä professori totesi, niin Asioihin on puututtava institutiona- institutionaalisella tasolla, eivätkä pelkästään naiset ole niitä, joiden tulee toimia, vaan todellakin instituutioiden tulee puuttua asioihin. Eli miten voitaisiin toimia siten, että tutkimus toimisi nimenomaan tällä tavalla ja instituutiot edistäisivät sukupuolinäkökulman, äh, sukupuolinäkökulmaa suunnitelmia. Ja tämä liittyy ennen kaikkea sosiaalisiin ja kulttuurisiin kysymyksiin ja ongelmiin. Ne ovat sellaisia asioita, jotka pitää pitkällä aikavälillä ottaa esille ja niihin täytyy puuttua. Eli kysyn tässä vain, kuinka voitaisiin toimia siten, että pakotettaisiin kerta kaikkiaan instituutiot ottamaan käyttöön sellaisia toimintoja ja ohjelmia, jossa sukupuolen näkökulma sisällytettäisiin jo aivan alusta asti koulutukseen ja kaiken, kaikkeen toimintaan. Kiitos. Kiitoksia. Niin, minä puhun espanjaa. Kiitoksia paljon tohtoreille ja myöskin tulkeille. Minä tutkin. Minä olen Estekonessa ja edustan Katalonian yliopistoa Ja tutkien, tutkin sukupuolinäkökulmaa nimenomaan tutkimuksessa. Ja ei pelkästään tutkimuksessani, vaan omassa tutkimuksessani, vaan muissakin tutkimustuloksissa, joita olemme nähneet esimerkiksi koskien eurooppalaisia projekteja Garcia Festa. Esimerkiksi esiteltiin eilen täällä Brysselissä, niin yksi asia on noussut esille, jonka, jota pidän tärkeänä, jota korostettiin myös eilen, ja se on se, että tutkimusmaailma on luonteeltaan kovin pätkätyönomaista ja se työsuhteet liitetään aina tuottavuuteen. Eli meiltä vaaditaan yhä enemmän ja resursseja on aina vain vähemmän. Ja tällainen pitkien työpäivien tai ylityön kulttuuria yritetään levittää päivä päivältä enemmän. Ja minun mielestäni suuri paradoksi on siinä, että tasa-arvopolitiikoilla halutaan tutkimuksessa ja muissakin, muillakin aloilla ei, eivät kulje tasajalkaa sen taloudellisen kehityksen kanssa, mikä yhteis- yhteiskunnassamme on vallalla. Ne ovat itse asiassa ristiriidassa. Tätä ongelmaa on tarkasteltava huolellisesti, nimittäin uskon, että ilman tämän kaltaista kokonaisvaltaista tarkastelua ja ilman tämän tuottavuusvaatimuksen ja toisaalta sitten pätkätyöongelman huomioon ottamista emme saa aikaiseksi tasa-arvon toteuttamista. Espanjassa esimerkiksi on paljon avattu tutkimusvirkoja, jotka ovat luonteeltaan tällaisia pätkätyöpaikkoja. Ja myöskin sosiaalitieteissä, yhteiskuntatieteissä ja humanistisissa tieteissä tehdään paljon tärkeää työtä, mutta rahoitus, rahoitusta leikataan jatkuvasti. Näillä aloilla kuitenkin on tärkeää antaa niille kuuluva merkitys, koska ne ratkaisevat perustavanlaatuisia ongelmia. On tietenkin tärkeää tukea myös kovia tieteitä, teknologiaa, jotka ratkaisevat sen alan ongelmia, mutta myös humanistiset tieteet ja yhteiskunnalliset ongelmat on pidettävä mielessä. Olen täysin samaa mieltä tämän viimeisen puheenvuoron kanssa. Ja rova ministeri Mandisa puhui pätkät työnomaisuudesta, epätyypillisestä työstä, ei yleisellä tasolla pelkästään, vaan tämä viimeinen puheenvuoro, joka kuultiin äsken, niin tämä ongelma on myöskin tutkimuksen alalla naisten oikeuksien valiokunnassa olemme puhuneet tästä aiheesta paljonkin viime aikoina. Ja se politiikka, jolla on pyritty puuttumaan viimeisinä vuosina kriisin kulkuun täällä Euroopassa, eli säästöpolitiikalla, on saanut aikaan tietyillä toimialoilla Euroopassa kehitystä taaksepäin. Ja kun puhutaan kaikkein haavoittuvaisimmista sektoreista, niin luultavasti ne ovat juuri kärsineet kaikkein eniten tästä säästöpolitiikasta. Kun pyritään muuttamaan rakenteita niin se, ja yritetään yritetään edistää investointia tietyille sektoreille. Se on tietenkin tärkeää, mutta samanaikaisesti on taisteltava pätkätyötä ja tällaista epätyypillisen työn valtavirtaistamista vastaan, joka luo epätasa-arvoon perustuvia tilanteita jatkuvasti enemmän nykyyhteiskunnassamme. Sitten annan vielä puheenvuoron meidän pääpuhujillemme. He voivat vastata nyt heille esitettyihin kommentteihin ja kysymyksiin. Thank you very much. So a couple... Kiitos. Haluaisin antaa pari vastausta esitettyihin kysymyksiin. Totta kai perhe on erittäin tärkeä. Minä katsoin usean hienon matema- nais, matemaattisten naisnerojen elämäkertoja. Ja yhteinen piirre oli se, että heillä oli kannustava isä. Ja tämä tapahtui aikakaudella, jolloin korkeampi koulutus ei ollut naisten oikeus. Ja totta kai koulujärjestelmäkin on tärkeä, mutta ilman muuta tärkeä yksityinen perusrakenne työmarkkinoilla ja tutkimuksessa on tietysti tällainen laatu vaatimus Kiintiöt ovat aika kovia keinoja, mutta ne ovat pelänneet, pelänneet erittäin hyvin Suomessa. Norjassa hyväksyttiin jo monta vuotta sitten lainsäädäntöön kiintiö yksityiselle sektorille, yksityisille yhtiöille. Hallituksissa pitää olla 40 prosenttia naisjäseniä ainakin. Ja totta kai tämä on rakenteellinen ongelma, johon pitää paneutua perhe ei riitä eikä tietenkään yliopisto itsessään, vaan nyt tähän pitää kokonaisvaltaisesti pureutua, jotta ihmiset voivat, naiset voivat yhdistää perhe-elämän ja työelämän. Ja haluaisin nyt palata naisten matalaan osuuteen osaamiskeskusten johtajina. Ovatko kriteerit silloin oikeat, jos naiset suoriutuvat yhtä hyvin kuin miehet, mitä tulee tieteen laatuun, niin mikä selittää nimenomaan huonoa menestymistä? Meidän pitää tarkistaa ne kriteerit, jotka on tavallaan sementoitu tähän tutkimusjärjestelmään mitä muilla saavutuksilla voi olla arvoa esim. opettamisella. Ja ajattelutapa on niin tärkeä. Kun meillä ei ole oikea ajattelutapa, meillä ei ole myöskään tahtoa ja silloin mitään ei tapahdu. Ja mikä muovasi minun maassani Suomessa erityisesti käyttäytymistä ja toimintaa kun perustettiin tutkimusneuvostot, liittyi nimenomaan niihin käytäntöihin, jotka oli perustettu, kun naiset tulivat tiedeneuvostoon. Esim. jokaisen, eh, jokaisessa tutkimusehdotuksessa pitää olla sukupuolisten tasa-arvosuunnitelma. Pitää olla monivuotinen tasa-arvosuunnitelma ja se pitää myös toteuttaa. Sitä valvotaan ja se otetaan huomioon. Eli se on todellakin hakattu tähän järjestelmään lainsäädännön kautta. Ajattelutapa kysymys on asia, johon meillä kaikilla voi olla oma panoksemme. Kiitos. Uh, thank you very much, Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Itse asiassa vain yksi kysymys esitettiin minulle ja se liittyy innovaatioon ja kykyyn kehittää innovoivan talouden, jossa, josta saadaan lisäarvoa ja jossa pidetään huolta hyödykkeistä ja luonnonvaroista, joita maasta löytyy. Tämä on ollut suuri haaste meille Etelä-Afrikassa meidän taloutemme perustuu hyödykkeisiin, eli jos kulta tai platina ei enää ole kiinnostava, niin se vaikuttaa maahamme suuresti. Jos öljyn hinta laskee, niin monet Länsi-Afrikan ja Keskisen Afrikan taloudet joutuvat vaikeuksiin. Eli me pyrimme siihen, että kehitämme kykyä saada innovoivaa lisäarvoa, joka puuttuisi molempiin sosiaalisen kehityksen edellytyksiin, mutta myöskin loisi uusia tuotteita maihimme. Meillä on paljon platinaa. Platina on hyvin tärkeä luonnonvara silloin, kun kehitellään uusiutuvia luonnonvaroja, aivan erityisesti vetyteknologiaa. Eli me investoimme tähän tieteeseen, jotta mutta me voisimme ryhtyä tuottavalla tavalla käydä kauppaa vetykennoilla. Ja platina toimisi tässä käynnistiminä. Eli tiedelaitostemme ja tiedemiestemme kanssa me olemme ryhtyneet tarkastelemaan sitä, mistä me saisimme enemmän lisäarvoa, jotta jotta uudelleen energisoitaisiin teollista kehitystä ja myöskin valmistavaa teollisuutta Etelä-Afrikassa. Mutta me olemme täysin tietoisia siitä, että me toimimme globaalissa taloudessa. Meidän täytyy käydä kauppaa muun maailman kanssa. Me haluaisimme viedä enemmän, mutta meidän on silti pakko vielä harjoittaa tuontia. Maailma ei ole enää suljettu maailma suljettuinen rajoineen. Ja vetäisimme itseämme höplästä, jos luulisimme, että voimme pärjätä taloudessa yksin. Eli me haemme parempia kumppanuuksia Afrikan mantereella ja että käytettäisiin tutkimusta ja innovaatiota enemmän hyväksi, jotta stimuloitaisiin taloudellista toimintaa, mutta tunnustamme myös sen, että meidän täytyy tehdä tämä yhteistyössä muun maailman kanssa. Haaste on siis suuri, mutta tässä taistelussamme meillä on ollut lause, jota olemme paljon käyttäneet, eli kun päästiin eteenpäin, niin sitten täytyy hieman vetäytyä Eli usein sanomme alutta continua, eli taistelu jatkuu, eli mennään pikkuisen eteenpäin, mutta sitten joutuu ehkä hieman vetäytymään, mutta jatkaa täytyy. Haluaisin myöskin sanoa, että mittatikut ja se, että varmistetaan se, että meillä on vaikuttavaa politiikkaa, se on sellainen asia, joihin hallitusten tulisi panostaa paljon enemmän Parlamentin jäsenet ovat kansalaisten valitsemia. Heidän on määrä edustaa kansalaisia. Ja politiikassa ei ole kysymys toiminnasta. Kun on politiikkaa, niin meidän parlamenttien jäseninä täytyy varmistaa se, että politiikka palvelee kansalaisia ja saavuttaa ne tavoitteet, joita varten se luotiin. Ja monet meistä parlamentin jäseninä, meistä on tullut erittäin hyviä kehittelemään erinomaisia poliitikkoja, mutta me olemme aika heikoilla valvonnassa ja täytäntöönpanossa. Eli meidän on varmistettava se, että kehittämämme politiikat viedään loppuun saakka ja että niillä on vaikutusta yhteiskuntaan ja aivan erityisesti, että ne muuttavat naisten elämää. Meillä on yhä enemmän naisedustajia parlamenteissa kautta maailman ja meidän läsnäolomme näissä parlamenteissa sen täytyy saada aikaan muutoksia naisten elämässä. Thank you and to make the... Kiitoksia. Ja sitten vielä viimeinen loppuyhteenveto tästä paneelista. Puheenvuoro herra Pintolla. I'm sure you'll agree with me Hyvät naiset ja herrat, varmaan olette samaa mieltä kanssani siitä, että tämä on ollut kovin informatiivinen sessio, jossa on keskusteltu politiikan ja politiikkojen roolista. Moniakin asioita täällä on otettu esille ja minulle erityisesti osui vahvasti tämä ajatus radikaalista interventiosta, jotta saataisiin todellisia muutoksia aikaan. Ja institutionaaliset suunnitelmat on otettu esiin, eli kuinka saadaan muutosta aikaiseksi näiden institutionaalisten suunnitelmien suhteen ja voin ilman muuta käyttää tätä esimerkkiä, joka meillä, eh, meillä Kanadassa on Kanadan tutkimuskeskuksista. Meillä on vaatimus esimerkiksi siitä, että instituutioilla on tasa-arvosuunnitelmat, mutta se ei riitä, koska täytyy olla joitakin seurauksia myös siitä, että jos noita suunnitelmia ei noudateta. Ja uskon, että ministeri viittasikin lopussa hyvin eh, järkevästi poliitikkojen muuntamisesta täytäntöönpanosuunnitelmiksi. Ja tämä on pidettävä mielessä. Ei ole epäilystäkään siitä tietenkään, että radikaalinen puuttuminen, radikaali puuttuminen, joka alkaa poliittisella puuttumisella, olisi kaikkein tärkeimpiä toimen mielipiteitä. 15 31 kabinetin, pääministerin kabinetin jäsenestä on naisia. Tämä on ensimmäinen kerta Kanadassa. Ja nimenomaan naisten asema on otettu siellä velvoitteeksi. Christy Duncan totesi ihan vastikään, että silloin kun Kanadan yliopistojen tutkimusyksiköiden huippupaikkoja täytetään, niin silloin on, silloin on sovellettava tasa-arvosuunnitelmia. Nämä ovat sellaisia kysymyksiä, joiden parissa painimme ja muitakin tarvittiin esille tässä. Viitattiin esimerkiksi työelämän ja perheelämän yhteensovittamiseen ja se seikka, että yhteiskunnasta on tullut tuotta, tuottavuuteen täysin keskittyvä. Siitä on tullut lähes pakkomielle. Tällaiset kysymykset on otettava huomioon, kun mietitään vaihtoehtoisia urasuunnitelmia. Mitä tulee kaikkien näiden suunnitelmien täytäntöönpanoon, niin meidän täytyy, meidän täytyy valmentaa kollegoitamme panemaan täytäntöön parhaita käytänteitä ja välttämään ja tunnistamaan vinoutumia ja luomaan vaihtoehtoisia urasuunnitelmia. Urasuunnitelma voi olla ilman, että siitä tulee pakkomielle. Ja uskon, että yhteistyö on ilman muuta yksi tärkeimmistä instrumenteista, joilla tätä voidaan esittää. Edistää. Kiitoksia teille kaikille, että osallistuitte ja kiitoksia, että sain puhua täällä ja kiitoksia puheenvuoroistanne. Eh, Muchas gracias. Paljon kiitoksia kaikille täällä esiintyneille. Ja nyt sitten pidetään ihan hetken tauko, jotta saamme täällä puheenjohtajapöydässä tehtyä tarvittavat vaihdokset.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 some yeah. insight political race. you know. I don't know, of it's a very statement, need to be political. Muy buenos días. Hyvää päivää. Ette kuule ilmeisesti kovinkaan hyvin ääntäni. Niin, käynnistämme tämän toisen paneelin, jos teille nyt sopii. Meillä on rajallinen aika käytettävissämme ja meillä on aivan upeita puhujia myös täällä toisessa sessiossa luvassa. Ja tässä aiheena on epätasa-arvoon puuttuminen terveyden alalla. Olen todella iloinen, että tässä paneelissa, jota saan johtaa, on mukana rouva Damon se, joka on kunniapuheenjohtajana ja sitten upeita puhuja, jotka esittelen teille hieman myöhemmin. Jos sopisi, niin istuisitte nyt paikallenne, paikoillenne ja voisimme aloittaa tämän osuuden. Keskustelut voitte käydä sitten ulkopuolella ystävällisesti. Hyvät herrat ja naiset, ladies and gentlemen, voisitteko siirtyä tämän salin ulkopuolelle, jos haluatte käydä henkilökohtaisia keskusteluja, koska aloitamme toista paneelia nyt. Eli hyvää päivää teille kaikille vielä kerran ja tervetuloa. Kun puhutaan sukupuolten välistä epätasa-arvosta yhteiskunnassa, niin yleensä puhutaan palkkaeroista tai julkisessa elämässä näkyviin eroihin ja siihen liitetään myöskin psykologiseen ja ruumiilliseen väkivaltaan, mutta harvemmin terveyteen. Ja tässä paneelissa puhutaan sitten epätasa-arvosta terveyden alalla ja Euroopan parlamentti on tästä laatinut mietinnön. Terveys on enemmän kuin se, että ei ole sairas. WHOn määritelmän mukaan terveys on täydellistä ruumiillista, henkistä ja sosiaalista hyvinvoinnin tilaa. Ja minusta olisi tarpeen tähän lisätä myöskin henkinen terveydentila. Epätasa-arvo miesten ja naisten välillä on todella elämän ja kuoleman kysymys. Biologiset erot saavat aikaan erilaisia terveysongelmia miehillä esimerkiksi. Eivät, ei voi olla endometrioosia, ja tämä fyysinen ero ei kuitenkaan selitä mitään itsessään. On kysyttävä, että kiinnitetäänkö endometriosiin asianmukaista huomiota tai onko sen ehkäisemiseen ja hoitamiseen asianmukaisia ohjelmia ja onko hoitoon tarvittavia investointeja. Jos tehdään tällaisia kysymyksiä, tehdäänkö tällaisia kysymyksiä on keske, keskeinen asia. Esimerkiksi voidaan kysyä, että eh, omistetaanko varoja enemmän impotenssin hoitamiselle, hoitamiseen kuin endometriosin hoitamiseen. hoitamiseen. Ja tämä epätasa-arvo aiheuttaa lisäriskejä naisille ja erityisesti kehitysmaille, jossa terveydenhuoltopalvelut ovat heikkoja taikka olemassa olemattomia ja erityisesti vaikeassa asemassa ovat naiset ja tytöt. Kehitysasian valiokunnassa on tunnustettu ennen kaikkea te- seksuaaliterveyden ja lisääntymisterveyden ongelmat maailmassa, kolmannessa maailmassa ja, tois- ja myöskin täällä kehittyneessä maailmassa. Euroopan maissa tällaiset ongelmat ovat ennen kaikkea naisten ongelmia. Terveydenalan tutkimus pitäisi ohjata sillä tavalla, että tunnustetaan naisten ja miesten väliset ongelmat, ja tätä ei ole vielä tehty. Naisia on yli puolet väestöstä, ja biologisen ja lääketieteen alan tutkimus on keskittynyt tähän mennessä sellaisen lähestymistapaan, että miehet ja naiset ovat samanlaisia kaikin puolin muuten, paitsi heillä, heidän eroavaisuutensa keskittyy pelkästään sukuelimiin. Oletan, että aliedustus, naisten eli aliedustus lääketieteellisissä tutkimuksessa, klinisessä tutkimuksessa on keskeinen ongelma. Epätasa-arvoa esiintyy myöskin mielenterveyden alalla. Ja viitataan tässä erityisesti yhteisiin indekseihin, joissa kartoitetaan esimerkiksi depression ja ahdistuneisuushäiriön esiintyvyyteen. Ja sitä esiintyy naisilla lähes kolme kertaa enemmän kuin miehillä. Tämä liitetään usein hormonaalisiin eroihin, mutta se ei välttämättä ole ainoa syy. Myöskin naisten ja miesten sosioekonominen eh, tilanne yhteiskunnissamme on erilainen. Silloin kun nainen on sosiaalisesti ja taloudellisesti riippumaton yhteiskunnassa, hänen mielenterveytensä on myös parempi. Tämä vaikuttaa selvyydeltä, mutta sitä ei kuitenkaan sellaiseksi ole tunnustettu ja ikäisiä ole tutkittu. Olisi varmistettava, että kaikessa politiikan teossa terveys ja julkinen kansanterveys, kuten myös mielenterveys, otetaan olennaiseksi osaksi politiikan tekoa. On integroitava naisten kokemukset ja tarpeet terveyspolitiikan ja julkisen politiikan tekoon. Ja tämä on sekä juridinen että sosiaalinen vastuu, joka kuuluu kaikille eurooppalaisille ja myöskin kansallisella tasolla. Mielenterveyden alalla voimme todeta, että tällä hetkellä ongelmaan ei olla puututtu asianmukaisesti. Ja meidän käsissämme ovat ratkaisun avaimet. Ja tässä onkin ne hyvät uutiset meillä on hyviä uutisia kerrottavannamme. Ja sitä varten meillä on täällä nämä asiantuntijapaneelin edustajat paikalla. Ja aivan ensimmäiseksi haluaisin sanoa muutaman sanan rouva, tai antaisin puheenvuoron Elisabeth, Elisabeth Vosenberg, anteeksi Elisabeth Politzerille, joka on tässä mukana minun apunani ja hän on edustajan, edustaa, edustaa Etelä-Afrikan kaikkein tärkeintä tutkimus, tutkimussäätiötä. Ja hän edustaa myös monia muita tärkeitä tiedeyhteisöitä ja Rova Damons edustaa Pretorian yliopista niin ikään. Haluaisin sanoa Beverille, että te olette todella tervetullut tänne. Kunniapuheenjohtajaksi annan teille hetkeksi vielä puheenvuoron ennen kuin annamme puheenvuoron meidän varsinaisille puhujillamme. Welcome. Kiitos puheenjohtaja sanoistanne. Kiitos kaikille myös tämän kokouksen järjestäjille. Ja kuten aamulla kerrottiin, 20 vuotta sitten Etelä-Afrikasta tuli rauhanomainen valtio ja demokratio. Meillä on paljon edistytty, kun on halittu vähentää syrjivää toimintaa ja vahvistaa hyvinvointia. Kuitenkin hyvinvointiimme vaikuttaa edelleen moni ongelma, kuten muun muassa taudit. Ja ne ovat avaintekijä, kun ajattelemme, minkä tyyppistä terveydenhuoltojärjestelmää tavoittelemme. Miten sitten pitäisi katsoa terveyttä? Terveyttä pitää katsoa laajalti, suoria ja epäsuoria yhteyksiä terveyteen. Ja Nimenomaan nämä yhteydet tuovat ongelmia. Äärimmäinen köyhyys koskee tietysti suurta väestön osaa ja silloin terveysongelmat liittyvät siihen, että ei ole puhdasta vettä, kunnollista ruokaa, ei ole kunnollista asumista, ei ole rokotuksia, koulutusta – ja kaikki tämä liittyy tietysti myös sitä kautta työmarkkinoihin ja elinajan odotteeseen. Eli terveyteen liittyvät kysymykset ovat kiinteästi yhteydessä yhteiskunnallisiin kysymyksiin, yhteiskunnalliseen rakenteeseen kuten myös tieteeseen, teknologiaan ja innovaatiokykyyn, joka vallitsee valtiossa. Keskeisimmät taudit, ongelmat, joita meillä on, liittyvät tietysti meillä AIDSiin, HIV-virukseen. Meillä se HIV vaikuttaa noin kahteen kolmasosaan meidän tauti- ja epidemiaongelmistamme. Ja ennen kaikkea HIV-viruksen tartunnan saaneet ovat naisia, nuorempia ja keski-ikäisiä naisia. He ovat yliedustettuina ja tässä on ihan selkeä trendi joka pitää nähdä. Ja me edelleenkin huomaamme, että tämä hyvin haavoittuva ryhmä, nuoret naiset, on tietysti käynyt läpi monet murrokset apartheidin päättymisen jälkeen. Ja nämä naiset, nuoret ja keskikäiset ovat todellakin jääneet monessa asiassa paitsi on murrosten keskellä ja meidän täytyy edelleenkin jatkaa nyt sellaista politiikkaa, jossa heidät otetaan huomioon ja HIV vaikuttaa 43 prosenttiin äitiyskuolleisuudesta. Nämä ovat nuoria äitiä. Me hoidamme yli 50 prosenttia HIV-tartunnan saadeista nuorista naiseista ja haluaisimme tietysti olemme saavuttaneet edistystä siinä, että HIV-virus ei automaattisesti enää tartu syntyvään lapseen. Mutta selvä on, että tässä vallitsee ikään ja sukupuoleen liittyvä täysin epätasa-arvoinen tilanne. Ja meidän täytyy kiinnittää erityistä huomiota juuri näiden naisten parempaan hyvinvointiin ja se vaikuttaa myös koko maan hyvinvointiin. Paljon kiitoksia, Rouva Damonse. Annan sitten puheenvuoron kutsuvieraillemme. Meillä on Rova Robin Norton ensimmäisenä. Hän on George Institute for Global Healthin toinen johtajista siellä. Keskitytään lääketieteelliseen tutkimukseen. Se on kansalaisjärjestö ja se keskittyy tehokkaan ja kohtuuhintaisen terveydenhuollon edistämiseen. Vuonna 2014 se oli tutkimusinstituuttien kymmenen parhaan joukossa rankauksessa. Ja haluan esitellä myöskin Rova Nicole Botruban, joka on Fundamental STGn aloitteen koordinaattori. Se koordinoi maailmanlaajuista kestävän kehityksen tavoitteiden aloitetta, jolla pyritään edistämään mielenterveyttä ja sen näkyvyyttä kestävän kehityksen puitteistossa. Tervetuloa myöskin Rova Votruballe. Ja nyt sitten, jotta voisimme käyttää ajan mahdollisimman hyvin tehokkaasti hyväksi, annan puheenvuoron heti Rova Nortonille. Teillä on aikaa 15 minuuttia, kuten tiedätte. Olkaa hyvä. Mikrofoni. Mikrofoni, olkaa hyvä. Right. Toimiko nyt? No niin, aloitan uudelleen. Hyvää huomenta ja aivan ensimmäiseksi haluaisin kiittää huippukokouksen järjestäjiä kutsusta tulla tänne. Tämä on suuri ilo. Jos saisin seuraavan kalvon. Minulla on kaksi pääviestiä, jotka haluaisin saada tänään perille yleisön keskuudessa. Ensinnäkin suurin syy sairauksiin ja vammaisuuksiin naisten keskuudessa tänä päivänä ovat muut kuin tartuntataudit. Ja jos me haluamme puuttua tähän asiaan, niin sitten meidän täytyy ryhtyä analysoimaan sukupuolen perusteella terveystilastoja, jotta kustannustehokkaimmalla mahdollisella tavalla ryhdymme hoitamaan näitä muita kuin tartuntatauteja. Ennen kuin menen esitykseeni sinällään, haluaisin antaa tunnustusta tämän raportin kanssani laatineille henkilöille, eli Women's Health Global Agenda. Tämä julkistettiin Iso-Britannian parlamentissa aikaisemmin tänä vuonna ja tohtori Sonet Peters, hän puhuu täällä huomenna, hän on läsnä täällä salissa tänäänkin. Jos saisin seuraavan kalvon. Eli Ensimmäiseksi haluaisin pureutua näihin kuoleman syihin ja puhua niistä syistä, jotka naisten kohdalla johtavat kuolemaan ilman, että otetaan huomioon syyt miesten keskuudessa. Osaksi sen takia, että viimeisen 20 vuoden aikana on tapahtunut suuria muutoksia, jotka heijastelevat niitä muutoksia, joita on tapahtunut sukupuolen perustuvissa terveysasioissa. Huomattavaa on se, että on monissa, monat asiat ovat keskittyneet äitikuolleisuuden vähentämiseen – vuosituhannen tavoitteet, globaali strategia naisten ja lasten terveydessä. Näiden, nämä ovat keskittyneet äh, äitikuolleisuuden ja lapsikuolleisuuden vähentämiseen. Ja siinä on nimenomaan lisääntymisterveyteen keskitytty. Tämä on johtanut siihen, että 45 prosentilla äitikuolleisuus on äh, vähentynyt vuoden 90 jälkeen. Ja vuosituhannen tavoitteilla on ollut dramaattisia vaikutuksia naisten terveyteen seurauksena. Tämä seuraava kalvo. Nyt sitten näemme, että mitä tulee huomattavimpiin kuolemansyihin naisten kohdalla maailmanlaajuisesti, ne ovatkin pääasiassa muita kuin tartuntatauteja. Seitsemän kymmenestä syystä – kuolemaan johtavasta syystä ovat muita kuin tartuntatauteja. Pääasiallisena päällimmäisenä täällä on sydän- ja verisuonisairaudet. Eli neljä kymmenestä liittyy suoranaisesti sydäntauteihin. Ja kolme kymmenestä ja huomattavaa on se, että hyvin suuri osa sen takia, että on investoitu rintasyöpää, niin nyt keuhkosyöpä aiheuttaa eniten syöpien keskuudessa naisten kuolleisuutta. Me olemme myöskin nähneet, että naiset elävät pitempään ja tästä syystä Alzheimerin tauti on viidenneksi suurin kuolemaan johtava syy naisten kohdalla. Seuraavalla kalvolla keskityn Isoon Britanniaan. Se on ehkä esimerkki, tai ehkä tässä täytyisi olla varovampi, kun sanon, että puhun yhdestä EU-valtiosta. Ja tällainen korkean tulotason maa, Iso-Britannia, kuten monissa muissakin maissa, niin muut kuin tartuntataudit ovat vastuussa yhdeksästä kuolemantapauksesta kymmenestä. Ja siellä listan kärjessä sydäntaudit syöpä 40 ja keuhkosyöpä. Jälleen kerran tässäkin on syöpäkuolemien listan kärjessä. Iso-Britanniassa kolme tapausta kymmenestä ja sitten Alzheimerin tauti on kolmanneksi suurin syy. Siis kolme kuolematapausta kymmenestä oli hengitystiesairauksista johtuvaa. Eli kun me puhumme muista kuin tartuntataudeista, niin jopa keski- ja alhaisen tulotason maissa nämä taudit ovat vastuussa viidestä kuolemantapauksesta kymmenessä. Ja jälleen kerran listan kärjessä on sydän- ja verisuonitaudit. Mutta näissä maissa on ö, tupla ö, taakka, koska siellä on Esimerkiksi hengitystiesairaudet ovat vastuussa viidestä kuolemantapauksesta kymmenestä. Jos tarkastelemme esimerkiksi mitä Intiassa tapahtuu, eittämättä se on tänä päivänä keskitulotason maan, vaikkakin erot näiden ääripäiden välillä on suuret. Siellä muut kuin tartuntataudit Seitsemän kuolemantapausta kymmenestä johtuu näistä ja jälleen kerran listan kärjessä on sydän- ja verisuonitaudit. Hengitystiesairaudet neljä kymmenestä. Eli muut kuin tartuntataudit, niiden täytyisi olla niitä asioita, joihin me keskitymme, jos me haluamme parantaa naisten terveystilastoja. Täten voisi olettaa, että hallitukset, virastot, terveysviranomaiset ja naiset itse olisivat tietoisia siitä, että muut kuin tartuntataudit ovat tärkeitä asioita, että niihin täytyisi terveyden saralla keskittyä. Seuraava kalvo kestävän kehityksen tavoitteet, niissä keskitytään muihin kuin tartuntatauteihin. Ja vuoteen 2030 mennessä me haluaisimme, että näiden tautien määrä vähentyisi 25 prosentilla maailmanlaajuisesti. Viime vuonna julkistettu globaali strategia naisten, tyttöjen ja teinien terveyteen keskittyä, niissäkin tulisi keskittyä näihin tauteihin. En nyt odota, että te luette tämän kalvon vasempaa puolta, mutta siellä puhutaan globaalista strategiasta, jossa puhutaan siis naisten, tyttöjen ja teinien terveydestä. Ja yhdessä todellakin keskitytään siihen, että vähennettäisiin muita kuin tartuntatauteja keskityttäisiin mielenterveyshäiriöihin. Eli on muitakin osa-alueita, jossa keskitytään esimerkiksi lisääntymisterveyteen. Tietenkin lisääntymisterveyteen puuttuminen on tärkeä asia, mutta me tarvitsemme tasapainoa. Ja, ta- ja täytyy tarkastella sitä, mitkä johtavat suurimmassa tapauksessa kuolemaan. Ja sitten seuraava kalvo. Isossa Britanniassa naiset eivät tiedä, että muut kuin tartuntataudit ovat niin huomattavassa asemassa heidän terveytensä kannalta. Sydänsäätiö teki tutkimuksen ja kysyi, että tappavatko nämä taudit, sydän- ja verivuonitaudit enemmän naisia kuin miehiä. Ja 70 prosenttia ihmisistä ei tiennyt, että olemme melkein tasoissa miesten ja naisten välillä sydän- ja verisuonitaudeissa. Eli naiset itse eivät ymmärrä sitä, että tämä on tärkeä kuoleman syy myöskin heille. Me tiedämme myöskin, että ainoastaan rikkaat Isossa Britanniassa ja korkean tulotason maat, että tämä koskisi vain näitä maita. Meillä on nyt todistusaineistoa siitä, että yhteiskunnan köyhimmissä luokissa nämä muut kuin tartuntataudit aiheuttavat vahinkoa. Ja myöskin keski- ja alhaisen tulotason maissa tilanne on aivan sama. Me tiedämme myöskin, että ne, jotka ovat suurimmassa riskissä, ovat ne, jotka huonoiten tietävät, kuinka tärkeässä asemassa sydän- ja verisuonitaudit ovat, jotka ovat vähiten tietoisia näiden tautien riskitekijöistä. Eli meillä on valtava tehtävä edessämme, kun me haluamme edistää tietoa muista kuin tartuntataudeista naisille, jotta he tiedostavat riskitekijät ja kehittävät strategioita ennaltaehkäisyyn. Seuraava kalvo. Jos me haluamme saada aikaan muutoksia, niin silloin me tarvitsemme sukupuoleen perustuvan lähestymistavan tilastotietoihin koska jos me tarkastelemme vain miehiin liittyviä tietoja, se ei ole ainoastaan syrjivää, mutta siitä tulee, syntyy tulokseksi huonoa tiedettä ja sillä saattaa olla negatiivisia vaikutuksia naisten terveyteen. Seuraava kalvo. Mitä me tarkoitamme sukupuolilähestymistavalla terveystietoon? Tässä tarkoitaan sitä, että käytetään sukupuolista eriyttämistä analyysissä – Tällainen analyysi mahdollistaa sen, että me voimme identifioida ne biologiset erot miesten ja naisten välillä. Tämän tyyppinen analyysi mahdollistaa sen, että voidaan löytää sieltä eroavaisuuksia, jotka johtavat erilaisiin sosiaalisiin, taloudellisiin tekijöihin. Me tiedämme, koska olemme tehneet paljon työtä tällä alalla, olemme tarkastelleet terveysasioita sukupuolien näkökulmasta, olemme keskittyneet sydän- ja verisuonitauteihin ja olemme jo tässä identifioineet, että erot ovat huomattavia. Naiset ovat alttiimpia aivoverenkiertohäiriöille – tiede on myöskin osoittanut, että diagnostiikka ja hallinnointitavat ovat erilaisia naisten ja miesten kohdalla. Naiset saavat vähemmän farmakologista hoitoa tai heille määrätään vähemmän terapeuttista tai diagnostista hoitoa. Ja sitten miten miehet ja naiset näkevät tämän riskin saada sydän- ja verisuonitaudeista. Me olemme hyvin tietoisia tältä kalvolta näette, ette ehkä yksityiskohtia, mutta me olemme tietoisia siitä, että jos verrataan naisia ja lisääntynyttä sydän- ja riskiä, joka on yhdistettynä äh, korkean verenpaineeseen, tupakointiin ja diabetekseen. Nämä riskit ovat suurempia naisten kohdalla kuin miesten kohdalla. Eli esimerkinomaisesti nainen, jolla on kakkostyypin diabetes, hän on, hänellä on 44 prosentin, 44 prosenttia suurempi riski kuolla sydän- ja verisuonitauteihin kuin samantyyppinen mies. Eli me olemme keskittyneet sydän- ja verisuonitauteihin, mutta nyt täytyy tiedettä ja tutkimusta laajentaa, jotta muihin sairauksiin. Esimerkkinä jälleen kerran en odota, että pystytte lukemaan yksityiskohtia, mutta me näemme esimerkiksi, että kun tarkastelemme diabeteksen sairastuneita miehiä ja naisia, niin naisilla on paljon suurempi dementiariski kuin miehillä. Suurin osa tutkimuksesta kehittyy siihen, miten me identifioimme sukupuolen perustuvat erot ja riskit, mutta meidän täytyy tarkastella myöskin sitä, onko ennaltaehkäisyssä ja hoidossa eroavaisuuksia. Meidän olisi tarkasteltava suuria määriä terveysdataa, jotta nähtäisiin, onko naisilla samanlainen pääsy hoidon piirin kuin miehillä – ja missä nämä hoidot eroavat toisistaan. Ja seuraava kalvo. Haluaisin päättää esitykseni tähän ja sanomalla, että nämä ovat asioita, joita yhä enemmän tarkastellaan korkean tulotason maissa, Isossa Britanniassa ja Euroopassa, mutta nämä ovat erityisen tärkeitä keski- ja alhaisen tulotason maissa. Eli me olemme tarkastelemme Intiassa hyvin laajoja terveystiedostoja, jotta nähtäisiin, onko naisilla pääsy terveydenhuollon piiriin samalla tavalla. Ja sitten viimeinen kalvo. Tässä lyhyessä esityksessäni toivon mukaan teille on tullut selväksi se, että johtavat kuoleman syyt naisille – maailmanlaajuisesti ovat muita kuin tartuntatauteja. Naisten täytyy ymmärtää tämä ja meidän täytyy nyt ryhtyä sukupuolen pohjalta analysoimaan terveystietoa, jos me haluamme rakentavalla tavalla ennaltaehkäistä ja hoitaa näitä sairauksia ja parantaa naisten terveystasoa. Kiitos. Paljon Kiitoksia Rouva Norton erinomaisesta esityksestä, joka, jonka mahdutitte paitsi lyhyen aikaan, niin onnistuitte ilmaisemaan, paljastamaan sillä monia tärkeitä asioita. Muistutitte meille jälleen kerran siitä, että emme pelkästään omaa tarpeeksi tietoa, dataa, vaan emme edes tiedä, mitä emme tiedä. Ja sen takia on tärkeää pohtia näitä asioita täällä yhdessä tässä huippukokouksessa. Ja on tärkeää, että me ilmaisemme myös ulospäin kaiken sen, mitä emme tee hyvin. Tiedämme, että tiedot eivät pelkästään ole virheellisiä, niitä ei voida käyttää, vaan että ne ovat myöskin syrjiviä. Eli meillä on terveydenhuoltopalveluiden saatavuuden kannalta katsottuna kovin, kovin vähän oikeutusta toiminnallemme ja erityisesti kun perustamme toiminnamme, toimintamme virheellisiin tietoihin. Ja niinpä tietysti meillä tuloksetkin ovat virheellisiä. Ja se vaikuttaa ei pelkästään terveyteen, vaan koko elämään monien naisten kohdalla. Ja sen takia Rova Nortonin meille ilmaisema sanoma on äärimmäisen tärkeä. On tärkeää muistaa, kuinka tärkeässä asemassa tieto on ja ennen kaikkea instituutiot ja nimenomaan naiset itse ovat tietoisia siitä, mikä tidalle, tilanne terveydenala todella on ja mitkä heidän terveysriskinsä ovat. Ja tässä asiassa meidän on mahdollisuus nyt kuulla vielä lisää. Ja annan tie- puheenvuoron välittömästi rouva Botruvalle, jolla on myöskin 15 minuuttia käytettävänä. Thank you very much, honorable chair. Kiitos puheenjohtaja ja huomenta kaikille. Haluaisin minäkin kiittää nyt tämän kokouksen järjestäjiä on suuri ilo ja kunnia minulle olla täällä paikalla. Tasa-arvokysymykset ovat aina olleet sydäntäni lähellä ja olen kovin onnellinen siitä, että voin edustaa täällä mielenterveyteen liittyviä kysymyksiä ja mental healthia. Haluan kiittää Gabriela, joka tuolla sitten valitsee aina kalvot minulle. Minulla on yleensä aina paljon kalvoja näytöllä. Mietin, miksi mielenterveys on keskeinen kysymys sukupuolten tasa-arvoa käsittelevässä foorumissa ja ajattelin, että viestini voisi olla sellainen, että mie, miehillä on vähemmän mielenterveysongelmia kuin naisilla – Sukupuoli on näköjään keskeinen tekijä mielenterveydessä. Sillä on vaikutusta moniin miljooniin ihmisiin, jotka kärsivät mielenterveysongelmista. Ja tässä lyhyt katsaus siitä, mitä, mistä aion puhua. Aion kertoa, miksi mielenterveys on keskeinen, kuten myös miksi sukupuoli on keskeinen. Halusin kertoa teille YK on kestävän kehityksen tavoitteista sekä sitten halusin esitellä meidän Fundamental SDG-aloitteemme ja kiinnittää huomiotanne siihen, että tarvitsemme indikaattoreita kestävän kehityksen tavoitteissa. Miksi mielenterveys on keskeinen asia? Ensinnäkin tilanne on kiireellinen. On niin monta ihmistä, jotka kärsivät mielenterveysongelmista koko elämänsä ajan. Vaikutuksena 500 miljoonaa ihmistä tällä hetkellä on työkyvytön ja masennuksesta tulee toiseksi suurin sairaustekijä vuoteen 2020 mennessä. Mielenterveysongelmat voivat tappaa miehet kuolivat 20 vuotta aikaisemmin ja naiset 15 vuotta aikaisemmin kuin ne, joilla mielenterveysongelmia ei ole. Ja nämä tilastot ovat luotettavia ja voi olla, että nämä tilastot vain, luvut vain kasvavat tulevaisuudessa. Itsemurhahan on toiseksi suurin kuolleisuuden tyy, syy 15-60-vuotiaiden keskuudessa. Yleensä Tämä on keskituloisten ja alempien tuloluokkien ongelma. Ja usein käy niin, että ne, jotka niistä eniten siis mielenterveysongelmista kärsivät, eivät saa asianmukaista hoitoa. He kärsivät syrjän, syrjinnästä, he joutuvat marginalisoiduiksi, heihin käytetään väkivaltaa. Tässä kuva Intiasta esimerkiksi. Mielen terveysongelmat liittyvät kaikkiin kestävän kehityksen tavoitteisiin ja niillä on valtavasti yhteyksiä niihin. Köyhyys, riittämätön ravinto, tasa-arvon puute. Ja miksi sukupuolikysymys on tärkeä tässä? Koska sukupuoli liittyy kiinteästi mielenterveysongelmiin. Sukupuolten välillä on huutavia eroja, nimenomaan mielenterveyden osalta. Naisilla on enemmän riskejä, pahemmat seuraukset ja huonompi mahdollisuus saada hoitoa. Tässä tutkimustuloksia. Vaalean sinisellä näette naisten osuuden. Tässä näette ikäluokat. Joka ikäluokassa on suurempi kerroin. Ja kun menen yksityiskohtiin vaikkapa masennuksen osalta, masennus on kaksi kertaa yleisempi naisten keskuudessa kuin miesten. Ja naiset diagnosoidaan kuitenkin huonommin. Jos ajattelemme vaikkapa raskautta ja synnyttämistä, ja ne tietysti liittyvät naisiin. Jos ajattelemme syömishäiriöitä ja masennusta, niin miehillä tietysti on vähemmän syömishäiriöitä. 15 prosenttia äitiys kuolemista liittyvät itsemurhiin. Sitten PTSD 20 prosenttia naisista joutuu raiskatuksi elämänsä aikana ja tämä tilasto järkytti minua erityisesti. 16-50 prosenttia naisista kokee väkivaltaa elämänsä aikana. Ja toisin sanoen joka toinen nainen joutuu väkivallan uhriksi. Naiset ja lapset ovat 80 prosenttia niistä 15 miljoonasta ihmisestä, jotka kärsivät sodasta ja väkivallasta ja pakolaisuudesta. Ja on erittäin suuri riski, että he joutuvat sitten tämmöiseen posttraumaattisen oireen uhriksi. Ja tässä on myös tutkimusvääristymää. Ja King's Collegeissa Lontoossa on julkaistu hiljattain hiljattain Lancet-lehdessä artikkeli siitä, miten tämä sukupuoli vaikuttaa myös vääristävästi. Robinkin mainitsi tästä. Naiset saavat huonompaa hoitoa ja diagnoosit tehdään huonommin ja harvemmin samalla. Ja voitte ajatella, että nyt mielenterveyspalveluiden tulee olla politiikan prioriteetti, mutta jos katsomme nyt kehittämispolitiikkaa ja vuosituhannen tavoitteita. Vuonna 2000 mielenterveyttä ei ollut otettu vuosituhannen kehitystavoitteisiin mukaan ei varsinkaan naisnäkökulmasta. Ja kun nyt on laadittu uudet kestävän kehityksen tavoitteet 2014, kävi selväksi, että vaikka oli tehty paljon valistustyötä mielenterveyden hyväksi, mielenterveyttä, mielenterveys saattoi jälleen jäädä tavoitteiden ulkopuolelle. Ja meillä on tällainen merkittävä aktivisti mielenterveyspalveluiden puolesta. Professori Graham Thornycroft sanoi, että nyt ei pitänyt käydä näin. Ja yhdessä professorikollegansa kanssa he kirjoittivat kolumnin British Medical Journaliin ja siinä vedottiin YK, että mielenterveyspalvelut tuotaisiin kestävän kehityksen tavoitteisiin mukaan. Ja silloin he loivat tämän STG-ohjelman ja yhdessä sitten 25 ekspertin muodostaman ohjauskomitean kanssa päätettiin luoda järjestelmiä, joilla vahvistetaan näiden tavoitteiden toteuttamista ja saadaan myös mielenterveyspalvelut mukaan tavoitteisiin. SDG-aloite tässä video, jonka on laatinut valokuvaaja Robin 2014 <clears throat> ja 2015 olemme nyt saaneet tukea YKssa usealta maalta ja myös YK on erityisneuvonantaja kestävän kehityksen osalta meitä tuki ja Ban Ki-moonkin näiden tavoitteiden laatimisessa. Ja Kofi Annan sanoi, että kun maailmassa ajatellaan kehittämispuitteistoa, meidän täytyy asettaa mielenterveys agendallemme 2015 ja siitä eteenpäin. Ja 2015 lähestyi ja emme vielä tienneet tuotaisiinko mukaan mielenterveysagendalle, mutta iloinen yllätys, se tulikin sitten syksyllä mukaan ja se tuotiin SDI-julkilausuman johdanto-osaan ja siinä se tulee mukaan näihin prioriteetteihin ja se mainitaan kolmesti ja siinä otetaan mukaan myös päihteiden väärinkäyttö ja muut mielenterveysongelmat. Ja seuraavaksi halusimme kehittää indikaattoreita, joilla voitisimme mitata SDIin edistymistä. Ja esitimme myös maailman terveysjärjestön kanssa – kahta indikaattoria, yksi joka liittyi itsemurhaan ja toinen vakaviin mielenterveysongelmiin. Ja nämä indikaattorit eivät vaadi mitään ylimääräisiä ponnistuksia YK jäsenvaltioilta, koska ne ovat jo olemassa tässä maailman terveysjärjestön mielenterveysohjelmassa, mutta nykyiset kestävän kehityksen tavoitteen indikaattorit, joista on sovittu maaliskuussa viime vuonna. Niitä, ne ovat 2030 indikaattoreita alustavasti. Ja tämä on nykyinen lista. Siinä on itsemurhakuolleisuusaste, mutta siinä ei vielä ole näitä vakavia mielenterveyshäiriöitä. Mutta odotamme, että YK tuo mukaan indikaattorin näihin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Ja haluaisin näyttää teille toisen videon, jonka on kuvannut Alfred, yksi opiskelijaryhmämme jäsen, joka tukee tätä tavoitettamme. Ja tässä avainviestit, jotka haluan nyt tuoda esille. Mielenterveysongelmat ovat suurimpia söitä. Ja tällä hetkellä sukupuolten tasa-arvo ja mielenterveysongelmat liittyvät toisiinsa. Ja SDG-indikaattoreissa pitää vahvistaa mielenterveyden osuutta. Ei voi olla mitään kehittämistä, ei kehitystä eikä tasa-arvoa ilman sitä, että paneudutaan mielenterveyspalveluihin ja mielenterveysongelmiin. Muchísimas gracias, señora. Kiitoksia paljon, rouva Votruva. Luulenpa, että emme koskaan kiitä tarpeeksi niitä, jotka omistavat sitkeästi sitkeästi aikaansa poliitikot, tutkijat, potilaat, myös instituutiot mielenterveysaiheelle. Mehän kaikki olemme mielenterveyden kantajia, joko terveitä tai vähemmän terveitä. Mielenterveys, sen asian mukainen taso on nimenomaan kysymys, siinä, siinä on kysymys nimenomaan eri tasoista – Meillä kaikilla on erilaisia sävyjä ja vaiheita ja tasoja mielenterveydessä. Ja kun sitten mennään tietyn tason alapuolelle, siitä syntyy mielenterveyden ongelma. Haluaisin antaa puheenvuoron kaikille kollegoille, jotka täällä ovat puheenvuoroa pyytäneet, mutta jotta voisimme käyttää tehokkaasti ajan hyväksi, aikaa meillä ei ole paljon, niin toimikaamme tehokkaasti. Annan ensiksi puheenvuoron edustaja Björkille, jos voisitte esittää puheenvuoronne lyhyesti, konkreettisesti ja sitten siihen kysymykset napakasti perään. Paljon kiitoksia. Haluaisin kiittää molempia esittelijöitä ja puheenjohtajaa tästä istunnosta. Kuten tiedätte, me teemme näiden asioiden parissa, erityisesti naisten mielenterveys- kysymysten parissa tiivisti töitä. Ja tietenkin valtataistelu miesten ja naisten välillä yhteiskuntajärjestyksessä on myöskin eh, esillä. Eli elämänlaatu on myöskin tärkeä kysymys ja tämä on asia, joka Euroopan parlamentissakin tulisi pitää listan kärjessä. Tapa, jolla minä näen tämän tilanteen ja haluaisin kuulla asiantuntijoidemme mielipiteen, siis näen tilanteen sellaisena, että osassa Eurooppaa on nähtävissä epätasa-arvoisempaa kohtelua. Se ei perustu ihmisten tarpeille, vaan voimavaroja leikataan, esimerkiksi säästötoimien takia leikataan terveyspalvelusta kuluja. Joistakin, joissakin maissa on nähtävissä, että ihmisten on pakko turvautua yksityisiin vakuutuksiin, esimerkiksi omassa maassani Ruotsissa terveyssektoria yksityistetään paljon enemmän kuin joissakin muissa maissa ja siellä voiton tahkominen on korkeammalla sijalla kuin potilaiden hoitaminen. Haluaisin tietää, onko teillä tästä analyysiä. Myöskin lisääntymisterveys ja oikeudet on sellainen asia, jonka haluaisin mainita. Äitiyskuolleisuus, turvalliset abortit, tuhansia naisia kuolee epäturvallisten aborttien takia Olemme nähneet myöskin, että yhä enemmän kieltäydytään antamasta tekemästä aborttia vakaumuksellisista syistä. Ja tämä vaikuttaa naisiin, mutta se vaikuttaa myöskin miesten ja naisten väliseen tasa-arvoon. Meidän on taisteltava näiden oikeuksien puolesta. Mielenterveysongelmat on asia, johon tulisi keskittyä paljon enemmän. Ja kiittäisin teitä siitä, että otitte tämän esille. Ja vielä yksi asia, joka liittyy tasavertaisuuteen terveydenhuollossa, on se, että meidän täytyy varmistaa se, että kaikilla naisilla on oikeus heidän terveytensä mukaiseen hoitoon. Meillä on Euroopassa esimerkiksi romaninaisia, heillä ei ole asianmukaista pääsyä sairauspalvelujen piirin nuoret naiset, maahanmuuttajanaiset, köyhät naiset. Ja mietinkin tässä, minkä tyyppisiä toimia teidän mielestänne että näillä aloilla tulisi soveltaa. Paljon kiitoksia edustaja Björk. Haluaisin antaa seuraavaksi puheenvuoron rouva, anteeksi vain, onko rouva Staras paikalla? Niin, no annan puheenvuoron kyllä molemmille. Rova Staras ja Rova Björk on varjoesittelijänä mietinnössä, jota työstämme täällä parlamentissa ja joka koskee eroja ja epätasa-arvotekijöitä mielenterveyden ja terveyden ja kliinisen tutkimuksen alalla. Ensimmäiseksi Staras ja seuraavaksi sitten rouva Regitsa Grossille. Ensiksi rouva Staras ja mahdollisimman lyhyesti. Muchas gracias. Paljon kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin onnitella Rova Becerra, joka on tämän mietinnön esittelijänä. Tämä on hyvin välttämätön mietintö, jota voidaan esitellä epätasa-arvon arvotekijöitä terveyden alalla. Kun puhutaan terveydestä ja sukupuolesta, niin yleensä puhutaan tilanteista, jotka liittyvät siihen ajatukseen, että miesten ja naisten terveydentila ja terveystilanne on sama. Eroja kuitenkin todellisuudessa on. Miehet ja naiset kohtaavat erilaisia tai samanlaisiakin terveysongelmia, mutta niiden mittasuhteet ovat erilaiset ja vaaditaan erilaisia vasteita. Mitä tulee mielenterveyteen, niin noin 15 prosenttia väestöstä kärsii jonkinlaisesta masennukseen liittyvästä ongelmasta ja osuus naisten kohdalla on kolminkertainen verrattuna miehiin ja työn kannalta katsottuna tämä tarkoittaa sitä, tai nämä erot vaikuttavat tai näkyvät palkkaeroina ja naiset tekevät paljon vähemmän, paljon enemmän osa-aikatyötä ja naisilla on pääosa lasten ja muiden henkilöiden hoitajina perheelämässä. Naisilla on siis kaksinkertainen työtaakka ja sen takia naisilla on myöskin suuremmat terveysriskit tämän johdosta. Kotityö, mitä naiset tekevät kodissa siis, on työtä, jota ei yleensä tunnusteta työksi ja tämä tarkoittaa myös terveysongelmia ja vaikuttaa elinaika odotteeseen. Naiset elävät kyllä pidempään kuin miehen, mutta se ei tarkoita välttämättä parempaa elämän laatua. Itse asiassa naisten terveyden tila on heikompi yleensä kuin miehillä. 64 prosenttia miehistä tuntee olonsa terveytensä hyväksi tai oikein hyväksi ja naisilla vastaava luku on vain hieman yli 50 prosenttia. Olisi tärkeää saada aikaiseksi sellaisia terveysstrategioita, jotka vastaisivat näihin eroihin asianmukaisella tavalla, koska elämän kulut ovat erilaiset myöskin sukupuolen mukaan. Ja sitten yleensä keskityn aina vammaiskysymyksiin. Olisi tärkeää suorittaa kaikki terveyteen liittyvät interventiot aina potilaan omalla suostumuksella. Ja jos omaa suostumusta ei ole mahdollisuutta saada, niin silloin henkilön juridisesti eh, toimintakyvytön, itsemääräämisoikeudeton. Silloin sen takia olisi välttämätöntä kieltää vammaisten naisten esimerkiksi pakkoabortit tai pakkosterilisaatiot Eurooppalainen strategia koskien miesten ja naisten tasa-arvoa ja ei, ei sisällä mm, mitään erityisosiota, joka koskisi vammaisia ja vammaisia naisia erityisesti. Terveysohjelmissa pitäisi määritellä ja tutkia erityispiirteet, jotka liittyvät sukupuolten välisiin eroihin ja eri erityistrategioita, joilla voidaan ehkäistä näitä ongelmia. Meidän on tehtävä yhteistyötä joka tapauksessa hyvin intensiivisesti. Kiitoksia edustaja Starassa. Seuraavaksi rouva Regis Zagrosek. Por favor. Yes, thank you very much. Uh, Kiitos. Kiitos kaikki kollegat ja puhujat tästä hienosta ja vaikuttavasta istunnosta ja hyvistä tiedoista. Meillä on nyt valtavasti tietoa tasa-arvo-ongelmista terveyskysymyksissä. Ja tiedämme, että naisia hoidetaan vähemmän hyvin kuin miehiä, mutta tietomme on hajanaista ja sitä ei ole sitten käännetty, toteutettu käytännön lääketieteenä ja hoitona. Tarvitsemme suuntaviivoja, emmekä voi vakuuttaa teollisuutta siitä, että sen on toimittava meidän kanssamme. Emme ole saaneet tiedeyhteisöjä vakuuttuneiksi siitä, että tämä tehokkuuden puute vaatii toimenpiteitä. Tarvitsemme järjestelmällistä ja koordinoitua toimintaa sukupuolilääketieteessä, mukaan lukien opettaminen ja kouluttaminen. Me tarvitsemme myöskin enemmän perustutkimusta sukupuolten välillä vallitsevista eroista ymmärtääksemme biologista perustaa, eroja tautien välillä ja meidän täytyy katsoa kaikkien sitä, että ei riitä se, että huolehdimme asiasta ja katsomme, onko kyseessä mies tai nainen. Meidän pitää katsoa hormonaalista tasoa ja erilaisia perustekijöitä. Meidän pitää tuoda mukaan lääketeollisuus sekä erilaiset aineenvaihdunnat jotka tulevat tässä kyseeseen. Ja kolmannella tasolla meidän täytyy nostattaa tietoisuutta väestön keskuudessa näistä kysymyksistä. Naispotilaiden täytyy tietää, että heidän täytyy kysyä omilta lääkäreiltään asioita ja tohtorien lääkäreiden täytyy tietää, että mies- ja naispotilaat eivät toimi samoin. Meidän pitää ottaa huomioon sosioekonomiset piirteet, jotka tässä on tuotu esille. Tuloerot, tuloongelmat, köyhyys, rikkaus. Ja tässä minä haluan, että luomme tällaisen naistutkimuksen lääketieteeseen. Yhdistämme sukupuolikysymyksen ja terveyden, jotta voimme käsitellä tätä asiaa yhtenä kokonaisuutena ja meidän täytyy kehittää omat oletuksemme ja tutkintamenetelmämme, jotka menevät aina biologiasta eläintutkimuksiin sovellettuin. Pitää tutkia ihmiskäyttäytymistä ja sosioekonomisia piirteitä. Ja me tarvitsemme erityistä koulutusta. Nuorille pitää tuoda ura mahdollisuuksia, jos emme kehitä naistutkimusta lääketieteessä varsinaiseksi akateemiseksi oppiaineeksi. Emme saa riittävästi nuoria tutkijoita, joita voivat nämä kysymykset kiinnostaa, emmekä myöskään voi käsitellä ja tutkia näitä kysymyksiä korkealla tasolla, jos me emme tässä onnistu, me emme ole riittävän tehokkaita osoittaaksemme, mitä voimme tuoda yhteiskunnalle ja mitä voitaisiin parantaa, kun käsitellään miehiä ja naisia tasa-arvoisesti ja hoidetaan heitä tasapuolisesti. Paljon kiitoksia tästä kovin integroivasta, kokonaisvaltaisesta yhteen vetävästä puheenvuorosta. Selostitte oikein hyvin sen, joka on itsestään selvää. On todellakin yllättävää, että tässä vaiheessa täytyy vielä yhä uudelleen selittää ihmisille se, mikä on itsestään selvää. Eli se, sen, että on eroja, joihin täytyy puuttua. Ja sitten taas on samankaltaisuuksia, jotka pitää optimoida ja käyttää hyväksi, mutta ei pidä unohtaa todellisuutta. Nyt kuitenkin haluaisin antaa muutaman minuutin vielä esiintyjillemme, puhujillemme vastata ja kommentoida niihin kommentteihin, mitä olemme kuulleet, joten valitettavasti en nyt voi ottaa enää puheenvuoroja vastaan. Anna vielä puheenvuoron Rova Morvaille. Hän oli pyytänyt puheenvuoroja aikaisemmin ja pyydän mahdollisimman lyhyttä puheenvuoroa häneltä. Paljon kiitoksia. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi nuoret unkarilaiset käsipallon pelaajat tuolla lehtereillä. He ovat täällä vierailuilla ja he muistuttavat meitä siitä, kuinka tärkeässä roolissa urheilu ja liikunta on näissä aiheissa, joista tänään keskustelemme. Ne ylläpitävät mielenterveyttä ja niillä voidaan myöskin palauttaa järkkynyt mielenterveys. Ja se on myöskin tärkeää sen suhteen, mistä ensimmäinen puhujamme puhui, toisin sanoen se, että sydän- ja verisuonitaudit ovat johtava kuolinsyy naisten keskuudessa. Haluaisin esittää kysymyksen. Monissa EUn jäsenmaissa, osittain omassa maassanikin, naiset ovat eh, edelleen vastuussa lasten kasvattamisesta, kotitöistä, vanhustenhoidosta. Ja sen lisäksi naisten täytyy työpaikalla äh, suoriutua yhä paremmin. Tutkimustietojen mukaan naisen rooliin liittyy niin paljon ongelmia, että naiset sitten laiminlyövät omaa terveyttään, mukaan lukien liikunta ja urheilu. Mitä tutkimus sanoo tästä aiheesta ja mitä me voisimme asialle tehdä? Kiitos. Muchas gracias, señora Morvai. Paljon kiitoksia, edustaja Morvai. Nyt, jos teille sopii, niin antaisin puheenvuoron päinvastaisessa järjestyksessä pääpuhujille. Me aloitamme Rova Votruvasta ja sen jälkeen Rova Norton. Kaksi minuuttia, jos voisitte kukin käyttää ja vastaisitte niihin kysymyksiin, jotka teille täällä on esitetty tai sitten vielä otat esille ja vedätte yhteen sellaisia asioita, joita ette ehtineet esityksissänne ottaa esille. Uskon, että emme ole pelkästään samalla aaltopituudella, vaan monille tämä osuus ja nämä tiedot, joita olette täällä esittäneet, voivat olla todella paljastavia liittyen nimenomaan siihen, kuinka paljon asioita on, joita emme tiedä. Ensin, eli jos voisit aloittaa Rova Trupa ensin. Thank you very much. Kiitos. Niin. Kiitos näistä kysymyksistä. Ne olivatkin hyvin osuvia ja ne ovat yhteydessä tietysti siihen, mistä puhuinkin jo. Ja ensinnäkin Kyllä. Ensimmäinen puhuja mainitsi erilaiset hallituspolitiikat ja terveydenhuoltojärjestelmät. Totta on, että kaikilla pitää olla oikeus myös mielenterveyspalveluihin, eikä vain terveyspalveluihin. Ja nämä ovat myös poliittisia kysymyksiä, kuten myös moni muu kysymys joka on täällä otettu esille, niillä on poliittisia vaikutuksia, mutta erityisen relevantteja ovat nämä aiheet, jotka tunnemme. Mutta tämä on vielä epäselvää, koska näköjään on paljon tietoa mielenterveysongelmista ja siitä huolimatta, vaikka poliitikoilla on paljon tietoa, niin kuitenkin näitä asioita laiminlyödään siitäkin huolimatta esim. että itsemurha on kaikkein suurin nuorten kuolleisuuden syy. Eli näitä kysymyksiä pitää nyt yrittää ratkaista ja meidän pitää löytää enemmän tutkimustietoa. Ja totta on, että nyt tarvitaan lisää tutkimusta ja tarvitaan lisää näyttöä ja tutkimuksia, kun puhutaan epätasa-arvosta ja naisten terveysongelmista ja sukupuolten välisistä eroista. Naiset lapsen synnytysiässä tai naiset, jotka ovat raskaana, on hyvin vähän tietoa siitä, miten paljon heitä hoidetaan mielenterveysongelmien osalta. Ja oli vielä toinenkin asia, niin hoitoon pääsy. Luulen, että tämäkin on tuotu esille. Mielenterveysongelmat pitää tuoda universaaliin terveydenhuoltojärjestelmään. Ja moni tutkija haluaa, että että mielenterveysasiat tuodaan poliittiselle agendalle, kuten täällä Unkarin meppi toi esille. Fyysinen terveys ja mielenterveys ovat kiinteästi yhteydessä toisiinsa ja vakavista mielenterveysongelmista kärsivät todennäköisesti altistuvat vakaville fyysisille ongelmille myös riski on heidän kohdallaan suuri, kuten myös vakavasti sairaat, fyysisesti sairaat. Heillä on korkea riski sairastua mielenterveysongelmiin. Kiitos. Paljon kiitoksia, Rova Botrova kuten espanjaksi sanoisimme, mutta nyt valitettavasti puheenjohtajan mikrofonin katosi. Niin sanoin tässä, että kuten Espanjassa sanoimme, olette oikeammassa kuin pyhimyskonsanaan, En tiedä, tunnetteko tämän sanonnan, mutta tämä on totta. On uskomatonta, että meidän täytyy puhua mielenterveydestä vielä jonakin sellaisena, joka pitää sisällyttää terveydenhuoltopalveluihin, ikään kuin se olisi jotakin ulkopuolista erillistä nyt, koska eihän ole yhtään ihmistä, joka ei olisi myöskään, myöskin henkinen, ikään, samoin kuin ihminen ei ole olisi fyysinen. Ihminen on kokonaisuus. No nyt sitten pyytäisin vielä rouva Nortonia vetämään tämän osuuden yhteen, joten olkaa hyvä. Thank you and again. Paljon kiitoksia ja kiitokset näistä kommenteista kollegani jotka puhuvat äh, sukupuoliasioista, niin tässä tuli esille todella perustavaa laatua olevia asioita, joista olemme samaa mieltä. Pari kommenttia. Ensinnäkin äh, integrointi miehet ja naiset, heitä kohdellaan vertikaalisella tavalla, eli hoidetaan tuota taikka tuota taikka tätä. Meillä täytyisi olla paljon holistisempi elinkaaren kattava lähestymistapa. Ja kun minä keskityn muihin kuin tartuntatauteihin, niin me näemme että on suurta arvoa, jos teemme yhteistyötä lisääntymisterveyssektorin kanssa, eli tarkastelemme naisia raskauden aikana, koska silloin voidaan identifioida esimerkiksi mielenterveysongelmia, silloin voidaan tarkastella fyysisiä tapahtumia. Kollegat kollegoille usein, naisille usein sanotaan, että raskauden aikana ei tulisi harrastaa liikuntaa. Tämä on olennainen yhteys. Me emme voi keskittyä yksin omaan lisääntymisterveyteen, vaan ne täytyy yhdistää. Toiseksi hoitoon pääsy. No me emme itse asiassa tiedä paljon hoitoon pääsystä erikseen naisten ja miesten kohdalla ja eri yhteiskuntaluokissa. Tämä on kuitenkin perustavaa laatua tavalla olevan tärkeää. Ja sitten sitten säästöleikkauksiin. Terveysbudjetit korkean tulotason maissa ovat korkeammalla mahdollisella tasolla ja niitä täytyy leikata. Ja siihen tarvitaan innovointia ja luovuutta, miten voimme uudistaa terveyspalveluja meidän on tarkasteltava teknologian tarjoamme mahdollisuuksia. ja meidän täytyy innovoida, miten saamme kustannushyödykkäämpiä tapoja hoitaa miesten ja naisten tauteja. Ja sitten viimeinen kommentti omasta kokemuksesta viimeisen parin päivän aikana. Istun paneelissa, jossa lääketieteellinen neuvosto kokoontuu Isossa Britanniassa ja tarkastelemme hakemuksia rahoitukseen. Yksikään hakemuksista ei ole keskittynyt sukupuoliasioihin. En halua tätä kommentoida. No, mutta jos minä en näitä kommentoi, niin kuka niitä sitten kommentoisi? minä en nyt voi palata näihin hakemuksiin ja saada aikaan muutoksia, mutta tuossa paneelissa aion kyllä pyrkiä vaikuttamaan, koska olen juuri tajunnut, että nämä asiat ovat niin, siis koko tämä sukupuolikysymys, se on niin tärkeä kysymys, että jopa minun kaltaiset ihmiset unohtavat sen, että se tulisi integroida kaikkiin toimintoihin. Eli palatakseni kommenttisi. Me olemme tietoisia näistä, mutta me emme tiedä niistä tarpeeksi. Eli joskus on sellainen olo, että tässä toistetaan koko ajan samaa levyä. Paljon kiido- kiitoksia Rova Norton. Luulenpa, että yhteisymmärryksen taso, joka meillä täällä on, ei ole pelkästään positiivista, vaan se on suorastaan perusta, jolta voidaan lähteä muutoksia tekemään, koska monet näistä muutoksista ovat poliittisia päätöksiä. Kyse on kerta kaikkiaan ja ainoastaan vain poliittisesta tahdosta ja päätöksestä. Kun ongelman kerran tunnistaa ja sille antaa nimen, niin on mahdollista käynnistää sen muuttamiseen, sen parantamiseen johtavat toimet. Mutta ensin tarvitaan se tahto. Nyt annan sitten vielä kunniapuheenjohtajalle mahdollisuuden vetää yhteen tämän session anti. Olkaa hyvä. Just in closing, uh, to thank, uh... Haluan kiittää professoreita Norton ja Nicole. Meillä oli hyvin mielenkiintoinen istunto, joka on korostanut nyt agendakohtien tärkeyttä yhteydessä naisia koskettaviin tauteihin ja mielenterveysongelmiin. Harvoin näistä puhutaan. Totta on, että on paljon puhuttu lisääntymisterveydestä ja seksuaaliterveydestä ja onkin kovin mielenkiintoista, että nyt muistutetaan tästäkin puolesta. Ja muistuttaisin myös siitä, että mielenterveysongelmat ja ei-tartuntataudit eivät ole vain rikkaiden ja hyvinvoivien ongelma. Erityisesti köyhissä maissa on kaksinkertainen taakka ei-tarttuvista taudeista plus vielä mielenterveysongelmat ja mielenterveyden sairaudet siihen päälle. Usein kun ajatellaan sydän- ja verisuonitauteja ja syöpiä, ajatellaan aina, että ne ovat vain eurooppalaisten rikkaiden ja hyvinvoivien ongelma, mutta köyhemmissä maissa on kaksinkertainen taakka ja meidän täytyy erityisesti kiinnittää huomiota tähän ja elämänlaatuun liittyviin kysymyksiin ylipäätänsä ja toitte esille myös nimenomaan edistämis- ja edistymiskysymyksen naisten keskuudessa. Meidän täytyy aina muistaa, mitä on tapahtunut viime vuosina. Syöpä, sydäntaudit ja verisuonitaudit ovat erityisesti naisten ongelmia. On ajateltava riskitekijöitä ja tautien yleisyyttä käyttöjä. Tässä nimenomaan se, että tehdään työtä asioiden puolesta on tärkeää. Ja tästä mukaan tuomisesta, niin holistinen näkö, lähestymistapa on tärkeää pitää ottaa huomioon biologia, tunneelämä, sosioekonomiset tekijät, kulttuuritekijät. Tämä on kokonaisvaltainen lähestymistapa, jota tarvitsemme, kun haluamme edistää elämänlaatua. Ja tutkimusnäkökulmasta ajattelin sitä, että kun te korostatte sukupuolinäkökulmaa, tutkimuksessa ja tietoanalyysissä, niin meidän täytyy nimenomaan tuoda tämä agendalle ja korostaa sitä. Kysymys, joka liittyy sukupuoliin, on se, että pitää katsoa nyt kaikkea tietoa, jota on saatu tutkimuskeskuksista ja yritettävä rakentaa globaalia kokonaisvaltaista lähestymistapaa ja perustutkimuksesta ja innovatiivisuus naistutkimuksesta lääketieteessä, niin luulen, että Yksi kysymys aiemmin tänä aamupäivänä, kun etsittiin, puhuttiin uusista lähestymistavoista. Paljon on kuultu vanhaa ja nyt mietitään, mikä voisi olla uusi lähestymistapa. Ja nyt pikkuhiljaa tämä uusi lähestymistapa alkaa hahmottua, kun olemme kuunnelleet eri puhujia. Ja uskon, että jos otamme näitä innovatiivisia lähestymistapoja, joita on täällä tuotu esille tutkimuksen näkökulmasta, niin luulenpa, että äh, lähdemme jo hyvälle tielle tässä. Joten kiitän nyt teitä kaikkia puheenjohtajaa ja puhujamme. Muchísimas gracias señoras Otruva, Norton. Paljon kiitoksia, rouvat Otruva, Norton ja Damonse. Haluaisin vain lyhyesti pohtiskella tässä sitä tai kommentoida sitä, mitä me täällä teemme Euroopan instituutioina ja julkisen kansan edustajina. On jonkinlaisia vääriä uskomuksia siitä, että Euroopan unionilla ei ole mitään toimivaltaa terveyden suhteen. Onhan sillä, sillä on rooli edistää terveyttä ja, ja puhua siitä ja varmistaa, että meillä on korkeatasoinen terveyden suojelu. Komission erinäiset julkilausumat koskien naisten terveyttä ja terveydenhuoltoa ovat saatavissa, mutta käytännössä niiden suhteen ei ole ryhdytty minkäänlaisiin konkreettisiin toimiin tai perustettu ohjelmia. Yleisesti ottaen Euroopan politiikat kansanterveyden alalla jättävät huomiota sukupuolin näkökulman. Eli jos kysytään, että onko meillä toimivaltaa, niin vastaus on kyllä. Ja onko tutkimusta, onko dataa, on. Onko toimenpiteitä, onko ohjelmia näiden ö, sukupuolinäkökulman kannalta virheellisten tietojen ja tilanteiden korjaamiseksi vastaus on ei. Meidän on integroitava sukupuolin näkökulma kaikkiin unionin toimenpiteisiin ja aktiviteetteihin. Tämä tapahtuu kovin harvoin Euroopan komission julkaisemissa asiakirjoissa ja toimenpiteissä. Esimerkiksi terveyden ohjelmissa ei omisteta riittäviä varoja tasa-arvonäkökulman ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Sen takia meidän täytyy vaatia instituutioiden parempaa paneutumista ja sitoutumista näiden perustavanlaatuisten asioiden edistämiseen, joita tuomme esille myöskin FEM-valiokunnan laatimassa mietinnössä. Pyrimme edistämään päättäväisellä tavalla tasa-arvon toteutumista terveyden alalla, koska nämä eivät ole pelkästään ihmisoikeuksia, vaan ne ovat aivan välttämättömiä perustavanlaatuisia elämän eteenpäin viemiseksi. Teema, äh, ter, terveyden tila on äärimmäisen tärkeä asia ja sukupuoli ei voi olla siinä määräävä tekijä ja syrjinnän aiheuttava tekijä. Vääränlainen terveydenhuolto ja terveyspolitiikka on tehotonta ja se on erittäin haitallinen asia myöskin taloudelliselle kehitykselle ja ehkäisee meidän tärkeimmän tehtävämme täällä, eli terveydenhuollon saatavuuden kaikille. Haluaisin vielä lopuksi kiittää kaikkia tähän session osallistuneita ja pahoittelen, että en pystynyt antana, antamaan puheenvuoroa ihan kaikille, jotka pyysivät sitä, mutta kiitämme tätä näistä kaikista tiedoista, joita olemme saaneet täällä kuulla ja kiitämme esiintyjiä ja kiitämme jälleen kerran vielä Rouvia Norton ja Votruba. Ja nyt pidämme ihan pienen tauon, jotta voimme vaihtaa henkilöitä täällä puheenjohtajapöydän takana. Kiitoksia paljon.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 Good morning. Hyvää huomenta. Voisitteko kaikki istuutua, jotta pääsemme aloittamaan? Ah, you can't hear? Uh, why? No, she says we can't hear. Can't you listen? Does it function? You... Toimiiko? Kuulevatko kaikki? Is it okay? Okay. No, no, it's okay. Thank you very much. Paljon kiitoksia ja hyvää huomenta kaikille. Sanon muutaman sanan omalla kielelläni. Haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi tämän päiväiseen kokoukseemme ja aihe on äärimmäisen tärkeä ja muutamalla sanalla haluaisin sanoa, että viime vuonna minulla oli kunnia olla esittelijänä mietinnössä, jossa puhuttiin lasikatosta. Ja tämä tarkoittaa nimenomaan sitä, että naiset kohtaavat urallaan esteitä. He törmäävät näihin silloin, kun he pyrkivät korkeampiin asemiin yliopistomaailmassa ja teknologiassa ja ne tiet, joita naiset seuraavat, sieltä löytyy esteitä, jotka liittyvät stereotypioihin, jossa halutaan mieluummin edistää miehiä näihin korkeampiin asempiin. Se, kuinka tärkeää tähän ilmiön puuttuminen kaikissa jäsenvaltioissa on tällaisessa kattavassa eurooppalaisessa politiikassa, johtaa juurensa siihen tietoon, että ne naiset, jotka pääsevät päätöstä, päätösten tekoelimiin tutkimuksissa, teknologiassa, yliopistoissa. He todellakin ratkaisevalla tavalla vaikuttavat kilpailukykyyn, eh, Euroopan talouden kehittymiseen huolimatta siitä, että lainsäädäntö on riittävää, jotta voitaisiin antaa tunnustusta naisille ja heidän oikeuksilleen ja siihen, että heillä on kannusteita, jotta he pääsisivät korkeisiin asemiin, niin käytännössä kuitenkaan se ei toteudu. Niitä ei noudateta on ponnisteltu kovasti, mutta meillä on vielä paljon tietä kuljettavana edessämme. Ja tähän kuuluu mukaan se, että meidän täytyy kehittää lainsäädäntöä sekä eurooppalaisella tasolla että jäsenvaltioiden tasolla erikseen. Ja kun tulin tänne saliin, niin voisin kertoa esimerkin No se ei ehkä nyt ole suoranaisesti lasikattoon liittyvä esimerkki, mutta se kertoo ajattelutavoista, joita me tässä salissa joudumme taistelemaan, joita vastaan joudumme taistelemaan. Te näette tuossa käytävällä valokuvia entisestä äh, Ähm, parlamentin puhemiehistä. 28 miestä ja vain kaksi naista. Eli tästä jo ymmärrämme, että on olemassa epätasa-arvoa, koska kukaan ei usko, että näiden 28 joukossa voisi olla 28 naista, jotka olisivat yhtä hyviä, yhtä päteviä, jotka olisivat luovia ja tuottavia ja tekisivät hartiavoimin töitä. Eli tämä oli minun alustuspuheenvuoroni tähän osioon ja haluaisin, että viemme eteenpäin viestin siitä, että uranaiset, heidän täytyy kaataa esteitä, mutta heidän täytyy taistella näitä jäätyneitä jäsenvaltioiden lainsäädäntöjä äh, vastaan koska meillä on Euroopan unionissa lainsäädäntöä, josta täytyisi löytyä kannustimia, jotta naisia kannustetaan saavuttamaan tavoitteensa, koska on osoitettu onneksi, että tänä päivänä meillä ei ole mies- ja naisammatteja, vaan meillä on tavoitteita, joita kaikki ihmiset voivat sukupuolesta riippumatta tavoitella omalla työllään. Ja toivotamme heille tässä menestystä. Ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron Elisabeth eh, Politzerille. Hän on Portian johtaja ja luoja. Eh, se on järjestö, joka edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja sitä, että sukupuoliulottuvuus otettaisiin STEM-asioissa huomioon. Meidän aiheemme koskee sitä, kuinka tasavertaista on naisten pääsy STEM-työpaikkoihin ja ammatteihin. Kiitos, olkaa hyvä. thank you very much for all of you to be here. Kiitos siitä, että olette kaikki täällä. Minä edustan täällä yhteisöä, joka on kasvanut aina vuodesta 2011, jolloin tämä kokous ensin kerran järjestettiin ja projekti luotiin. Haluan kiittää erittäin paljon nyt naisten oikeuksien valiokuntaa parlamentissa siitä, että se antoi tämän kokouksen toteutua jo toisen kerran. Olimme täällä 2012, kun keskusteltiin Horizon 2020 ohjelmasta ja iloitsimme siitä, että tämä teema tuotiin ohjelmaan mukaan. Tämä on yhdeksäs Gender Summit ja tästä on nyt tullut globaali aloite ja olemme nähneet, miten hyvin se pelaa yhteistyön kautta tiedeyhteisön ja politiikan tekijöiden kesken. Me voimme yhdessä parantaa asioita ja tavoitteena, tarkoituksena täällä on nähdä, mitä tapahtuu muilla maailman alueilla, joissa gender summitia ei käytetä. Ja käytetään gender summitia välineenä ymmärtämyksen edistämiseksi. Paljon kiitoksia, Politser. Ja nyt annan puheenvuoron eh, Mioko Watanabelle, äänsinkö tämän oikein. Hän on varatoimitusjohtaja Japanin tiede- ja teknologiavirastossa. virastossa ja hän myöskin johtaa monimuotoisuuden ja mukaanottamisen virastoa. Kiitoksia paljon. Haluaisin näyttää teille seuraavassa sukupuoli eh, huippukokouksessa Japanissa, että teemme paljon yhteistyötä saadaksemme aikaiseksi muutosta Japanissa ja laajemminkin Aasiassa. Tässä on sukupuolisammitin, gender summitin historia. Nyt meillä on yhdeksäs meneillään ja seuraava järjestetään 25.-26. toukokuuta ensi vuonna. Hitochobashi salissa, joka on lähellä Tokion keskusrautatieasemaa. Tässä on komiteoiden rakenne, joka ovat koko rakenteen ydin. Ja Japanin tiedeakatemia on tässä johdossa. Me teemme yhteistyötä sen kanssa. Meillä on johtokunnan kokous heidän kanssa ja monet tärkeistä asioista, joita, joista keskustellaan ja jotka määritellään tuolla hallituksen kokouksessa tai hallintoneuvoston kokouksessa – käydään läpi siellä. Ja henkilöt, jotka osallistuvat näihin kokouksiin, ovat siis jäseniä ja sitten meillä on erityisneuvonantajia. Pääjärjestäjät tässä Gender Summitissa ja on Japanin tiede- ja tekninen virasto ja siihen liittyy myös kolme pääministeriö ministeriötä ja myöskin liiketoiminta-alan federaatio ja myöskin Unesco on mukana. Ja kumppaneina tällä hetkellä on kaksi japanilaista yliopistoa ja Korean sukupuoliinnovaatioorganisaatio ja myöskin eräs USA-lainen järjestä. Me haluaisimme tehdä yhteistyötä monien kansakuntien ja organisaatioiden kanssa, joten me laajennamme sponsori sponsorien hakutoimintaamme. Tällä hetkellä meillä on kahdeksan sponsoriyritystä, yksi säätiö ja kolme akateemista yhteistyötä ja 16 yliopistoa. Eli tällä hetkellä meillä on kaiken kaikkiaan 26 sponsoria. Ehkä onnistumme saamaan niitä lisää vielä. Ja tässä, osuu meidän, tässä näkyy meidän sponsorirakenne. Meillä on kolmen tyyppisiä sponsoreita. Ja kaikkein tärkein kysymys meille on se, että haluaisimme saada enemmän kansainvälisiä kumppaneita, joten jos olette kiinnostuneita tästä Gender Summit 10, niin kertokaa. Ja sitten Gender Summit 10 tärkein teema on parempi tiede ja innovaatio sukupuolinäkökulman kautta ja osallistavan toiminnan kautta. Meillä on kolme täysistuntoa suunnitella. Ensinnäkin diversiteetti, monimuotoisuus ja uudet näköalat, jossa keskitytään käyttämättömään lahjakkuuteen. Tohtori Asakava, äh, hän on tärkeä vaikuttaja, naispuolinen, IBMssä työskentelevä Ja hän on kehittänyt lukuisia ö, käyttöliittymiä ihmisille. Sitten toinen meillä, toinen on naistutkimus ja maailmanlaajuisten ongelmien hallitseminen. Esim. Meillähän, niitähän on paljon köyhyys, nälkä, ihmisoikeudet ja niin edespäin. Ja kolmas pääteema, täysistunto, on tie, kosket, koskettelee tieteen yhteiskunta vastuuta. Tohtori Javahama, joka on myöskin ministeriön virkamies, on siellä johdossa ja meillä on tärkeitä vierailijoita, puhujia. Yksi heistä on tohtori Canberra. Hän on päätoimittaja. Ja toinen kutsuttu puhuja on tohtori Peek. Hän, on, hän onkin täällä paikalla. Ja siellä puhutaan todellakin tieteen yhteiskuntavastuusta. Ja haluamme järjestää kaksi erillistä konferenssia, ei, anteeksi satelliittikonferenssia, tällaista sivukons- etäkonferenssia. Ja valmistelemme tällä hetkellä ehdotuksia jo Gender Summit 10 päätelmiksi ja mietimme tällä hetkellä juuri YK on kestävän kehityksen tavoitteita. Ja sukupuolien välinen tasa-arvo on hyvin tärkeä näkökulma. Se onkin viides päätavoite näiden 17 kestävän kehityksen tavoitteen joukossa, mutta sukupuolin näkökulmaan liittyy valtava määrä tavoitteita ja minä poimin sellaiset sieltä, esimerkiksi sukupuoli, tytöt, naiset, miehet, pojat, äitiys, kaikki nämä teemat on ripoteltu sinne seitsemän kestävän kehityksen tavoitteen sekaan ja joukkoon. Ja tässä näkyvät, näkyy vasemmalla puolella sukupuolinäkökulmaan liittyvät tavoitteet. Eli se tarkoittaa sitä, että sukupuoleen liittyviä asioita sisältyy näihin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Ja oikealla puolella sitten on sukupuolesta riippumattomat tavoitteet. Eli se tarkoittaa sitä, että minkäänlaisia sukupuolen liittyviä teemoja tai seikkoja ei näihin tavoitteihin ole liitetty, mutta nämä, suku, siis nämä, nämä sukupuolen liittymättömät tavoitteet pitäisi saada aikaiseksi teollisuuden avulla, mutta meidän pitäisi tämä tilanne muuttaa, että se, että sukupuolen näkökulma puuttuu täältä oikealta puolelta. Ja jos onnistumme siinä, niin silloin kaikki kestävän kehityksen tavoitteet liittyisivät toisiinsa ja myöskin sukupuolin näkökulmaan tai sukupuolinäkökulma olisi siellä yhdistävänä tekijänä. Tässä on meidän kotisivumme, joka on jo auki. Ja täällä on sitten abstraktien lähettämisaika. Se alkaa 28. päivä tätä kuuta. Ja professori Kimi Nosjevi näyttää teille tämän abstraktiprosessin yksityiskohdat. Sorry. <laughs> Just to... Sorry for interrupting, but... Pahoittelen, että keskeytän, mutta meillä on hyvin tiukat aikarajat, koska meillä ei ole sitten mahdollisuutta keskustella. Eli nyt annan puheenvuoron Rova Inoselle. Hän on varapuheenjohtaja Japanin tiedeneuvostossa ja hän on myöskin Englannin osaston johtaja Konanin yliopistossa. No. Paljon kiitoksia. Minä näytän, siis saisimmeko seuraavan kalvon. Muiden muassa tulen johdattelemaan teidät kahteen sessioon, jotka kertovat tästä Tokion huippukokouksesta Gender Summit 10. Tämä on osa akateemista äh, trendiä, jossa keskitytään sukupuoliasioihin – Kuusi kansainvälistä työryhmää kokoontui Helsingissä 2014 Helsingissä ja siellä mottona oli johtakaa muutosta, olkaa muutos. Tarkoituksena oli se, että kaikissa päätöksentekoelimissä naisten osuus tulisi kasvattaa 40 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä, jolloin Tokiossa pidetään olympialaiset sukupuoliulottuvuudesta on kaksi istuntoa. Ensimmäisessä keskitetään naisurheilijoista olympialaisissa ja sitten naisten asema kansainvälisissä yrityksissä. Ja nämä tiedot osoittavat, kuinka naisten määrän kasvattaminen politiikassa liittyy tai ei liity naisurheilijoiden määrään olympialaisissa – Lontoon olympialaisista käytettiin tietoa aineistona. Miten japanilaiset naisurheilijat tässä vertautuvat ja nämä selittyvät tasa-arvokysymyksillä Japanissa, eli me olemme 111 144 maalla gender gap indeksissä vuodelta 2012. Toiseksi sitten kehityskulku urheilussa, eli siellä on siir... Si... In this session we will... Tässä istunnossa me tulemme keskustelemaan äh, ähm, läsnä, tietoisesta läsnäolosta ja urheilusta ja siitä, että siirryttäisiin, äh, ei puhuttaisi enää kilpailukyvystä ja monimuotoisuudesta olympialaisten sukupuolikomitea. Siellä tulisi keskittyä koulutusasioihin olympialaisasioissa. Sukupuolten välinen tasa-arvo on miesten ja poikien näkökulmasta OECDn ohjelma. Tässä keskitytään kansainvälisiin arvioihin ja se on osoittanut, että tekstin ymmärtäminen ja matematiikka kriittiset taidot poikien keskuudessa ovat alhaisempia kuin tyttöjen keskuudessa. Ja tämä trendi on ollut, se on jatkunut 90-luvusta lähtien Euroopassa. Eli nyt on korkea aika keskustella tästä alisuorittumisesta, joka on nähtävissä kaikkialla maailmassa. Tietojen täytyisi olla sukupuoliherkimpiä. Mioko ja minä me teemme yhteistyötä, jotta Gender Summit 10 tulisi avoimen dialogin paikka, joka ylittäisi rajat, esimerkiksi sukupuolen, kansallisuuden rajat. Ja toivon mukaan te kaikki tulette toki. Ja sitten sitten äh, Roa Lee, hän on johtava tutkija Gender Innovation Research-keskuksessa ja myöskin vastaa STEM-asioista. Olkaa hyvä. Afternoon, it's already afternoon. Kiitos, hyvää iltapäivää. Haluaisin aloittaa innovaatiolla – Sukupuoliperusteinen innovaatio tuotiin periaatteena kun haluttiin tukea naisten osuutta tieteessä ja teknologiassa, mutta ei ollut vielä mitään lakiperustaa sille. Ja integraatiossa tuotiin sukupuolinäkökulma Koreaan järjestelmällisesti, kun valmisteltiin muun muassa viime vuotista sukupuolten tasa-arvoon liittyvää tapahtumaa ja naisten mukaan tulo STEM-tieteissä on näkynyt niin lukumääräisesti ja on haluttu tuoda myös esiin heidän laadullista panostustaan. Ja agendaan kuuluu tutkimus- ja tuotekehitystä ja tuoda sukupuolinäkökulma tieteeseen, teknologiaan ja innovaatioon. Ja tämä tuotiin ihan lakiin tänä vuonna. Ja Gender Summit Koreassa kiteytti nämä prioriteetit. Ja tarkoituksena oli silloin tuoda koko laaja kirjo sukupuolinäkökulmaan liittyen mukaan. Ja tutkimus Virastot ovat ilmoittaneet erityisestä politiikasta, jolla pannaan täytäntöön tätä sukupuolten tasa-arvo-ohjelmaa ja kansallinen tiedeneuvosto Koreassa tukee biometristä tutkimusmenetelmää ja se tukee, MNF tukee sitä myöskin. Seuraava kalvo. Tasa-arvohuippukokous kiinnitti huomiota siihen, että sukupuolinäkökulman täytyy olla jatkuvana päämääränä, varsinkin kun laaditaan tavoitteet. Esim. YKssa mainitsen tässä erityisesti YK on kestävän kehityksen tavoitteet ja ratkaisuverkoston. Tarvitaan tieteellistä näyttöä entistä enemmän. Ja käsitteet ja sukupuolten tasa-arvoon liittyvä innovaatio pitää tuoda politiikan kaikille aloille. Ja tähän liittyy nimenomaan poliittisen agendan muuttaminen siten, että se tuo, mu- tuo mukaan sukupuolikysymyksen, innovaation ja tutkimukseen. Ja halutaan edistää mukaan tuovaa politiikkaa siten, että se tulee myös yliopiston kriteereihin mukaan. Halutaan kehittää tutkimusohjelmia ja virka, viransaantiohjelmia naisille. Ja teemana on se, että kehitetään tällaisia tapauksia, tutkimustapauksia, kehitetään nettisivustoa, ja kehitetään myös tutkimusta esim. syövästä ja ruokailutottumuksista ja ruokavaliosta. Biometriset tieteet, insinööritieteet, ympäristötutkimus ja ympäristöpolitiikka Keskus on yhteistyössä monen muun tahon kanssa usealla alalla ja haluamme korostaa yhteistyötä tiede- ja tutki- teknologiaakatemioiden kanssa, kun rakennamme neljättä teollista vallankumousta. Voitte kuvitella, että haasteita on paljon, mutta tämä on ollut jo hyvä alku. Ja vielä yksi yhteistyön muoto insinööritiedekomitean kanssa. Ja Korea haluaa edelleenkin viedä eteenpäin näitä tavoitteita. Ja tarkoituksena on tietysti vaikuttaa kehitykseen ja myös liiketoimintaan tätä kautta. Kiitos. Paljon kiitoksia. Ja nyt sitten panelimme ainoa mies, äh, herra Villemyr. Hän on äh, ja oppituolijohtaja ja myöskin äh, siis tässä insinööritutkijaohjelmassa. Thank you. Saisinko kalvon kaksi, hyvä puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, kanssa, panelistit, naiset ja herrat, on suuri ero olla, e, ilo olla täällä tänään ja haluaisin e, kiittää teitä mahdollisuudesta osallistua. Kollegani Marise ja minä tulemme kertomaan teille sukupuolten välistä tasa-arvosta Kanadassa. Seuraava kalvo Tämä on todellinen yhdistävä tekijä niille, joita nämä asiat huolestuttavat. Se on myöskin foorumi, jota voidaan käyttää, jotta levitetään tietoa ja saadaan uusia kumppanuuksia. Ja on tärkeää kaikkien kannalta ottaa opiksi ja siirtyä eteenpäin. Tämä on sitaatti Mari Kyriltä, eli hänelle opetettiin, että tie menestykseen ei ole nopea eikä helppo, ja tämä pätee tasa-arvoasioissa tulevaisuudessa. Vaikkakin meillä on paljon todistusaineistoa, ei tule olemaan nopeata eikä helppoa mennä eteenpäin. On välttämätöntä, että kaikki ymmärtävät sukupuolten tasa-arvokysymykset tarkoituksena ei ole vain edistää sukupuoliherkkää tiedettä, vaan että johtavaa mallia asetetaan kyseenalaiseksi, kun näin tehdään. Ei ole helppoa kenellekään tajuta, että olemme puolueellisia, että voisimme olla parempia, että olisimme voineet olla parempia arvioijia, tutkimusjohtajia, politiikan tekijöitä. Tiede kehittyy ja me opimme tämän prosessin myötä ja se on se hyvä uutinen. Lähestymistavan täytyy olla rakentava ja huolellisesti rakennettu Miten sukupuolten välinen tasa-arvo saadaan läpi niiden keskuudessa, jotka eivät asiasta välitä. Ja nämä ovat asioita, joista näissä huippukokouksissa tulisi keskustella. Ja tämä on hyvin ajankohtainen asia ja me olemme menossa syvemmälle politiikan laatimisessa. Eli tie eteenpäin on se, että meidän täytyy kerätä tietoa. Esimerkiksi se, että törmäystesteissä nukkeina ei ole raskaana olevia naisia – tänä päivänä autot siis ovat turvallisempia miehille kuin naisille ja tämä on vuoden 2016 tärkeä asia, eli sukupuolen perustuvat analyysit täytyy ottaa mukaan tiedemaailmassa. Meidän täytyy myöskin jatkaa tietoisuuden lisäämistä koulutuskampanjoiden kautta. Ja STEMissä me olemme tätä vieneet eteenpäin ja tämä teos, jonka näette kalvolla, se on myöskin net verkostossa saatavana. Sen lukee nopeasti, se on hyvin kattava ja se on hyvin ajankohtainen koskien kaikkia ikäluokkia. Minä päätän puheenvuoroni tähän ja annan kollegani Marisin viedä tämän sitten esityksen loppuun. Kyllä, ja sitten annan puheenvuoron Ruvala Chantille, joka on Quebecin luonnontieteiden ja teknologisten äh, raho, te, teknologiarahoitusviraston johtaja. Hyvä puheenjohtaja, yritän käydä nopeasti nyt läpi GS 11, joka pidetään Kanadassa ensi vuonna. Tämä on meidän pääministerimme Justin Trudeau ja tämä on tietenkin Kanada, kyseessä tässä. Viime vuonna häneltä kysyttiin, että miksi pitäisi kabinetissa olla sukupuoli tasa-arvo ja hän vastasi, että ihan siksi vain, että vuosi on 2015 ja toivotan, että 2017 tuo mukanaan tasa-arvoa Kanada, Kanadaan eri aloilla. Tässä on lukuisia esioita, esimerkkejä strategisen suunnittelun aloitteista, sukupuolten tasa-arvo, alalla. GBA Plus on yksi, sen aloitti eräs ministeri Kanadassa ja sitä tukee Kanadan hallitus. Ja tavoitteena on siis sukupuolten tasa-arvon edistäminen tammikuussa 2015. GenderNet, NSERC liittyi siis tähän aloitteeseen ja NSERC verkosto sukupuolten tasa-arvon alalla sitoutui tähän hankkeeseen mukaan. Sitten meillä on FRQND, jota itse johdan Quebecin alueella. Olemme yhteistyössä Unescon kanssa ja olemme mukana SAGA-projektissa, joka on sukupuolinäkökulman valtavertaistamisprojekti. Siinä on tarkoitus edistää STEM-tieteissä sukupuolten tasa-arvoa. Muitakin aloitteita on, esimerkiksi GenderNet, se on Euroopan projekti, kansainvälinen komission perustama projekti ja Kanadan osana, osassa tässä. Ja sitten seuraavaksi. Yes, these are actions that have some fun. Sitten nämä edelliset, edellisen summitin hankkeet tai toimenpiteet, mitä sieltä on havaittavissa. Meillä on sukupuolten tasa-arvoon liittyviä toimintasuunnitelmia. Esimerkiksi olemme siirtyneet käsittelemään enemmän tutkimusmahdollisuuksia naisille, eli sitä kysymystä, että tietyt, tietyissä tapauksissa naiset eivät pysty julkaisemaan, harjoittamaan julkaisutoimintaa äitiysloman takia ja niin edespäin. Eli mitä tälle kysymykselle voitaisiin tehdä. Sitten sukupuoleen perustuva tietojen analysointi. Meidän tiedeneuvosto siteeraan tätä, toteaa, että tulosten ekstrapolointi koko väestöön on virhe silloin, kun ne soveltuvat vain osaan väestöä todellisuudessa. Tämä on harhaanjohtavaa. Meidän on myöskin lähdettävä maailmanlaajuisille markkinoille. Sen takia osallistumme e- Euroopan Network and Gender Summitiin. Seuraavassa Seuraavassa summitissa, 11. summitissa, meillä on neljä tärkeintä teemaa. Diversiteetti ja sen merkitys päätöksenteossa, oli kyse sitten tieteestä, taloudesta tai, tai, tai rahoituksesta. Ja sitten yhteenliitettävyys. Me haluamme liittyä yhteen, luoda yhteyksiä maailman muiden osien kanssa, koska tämä on meidän 25. juhlavuosi myös. Onko minulla vielä aikaa? Hetkinen. Ja sitten keskittymme myöskin pluralismiin, etnisyyteen, alkuperäiskulttuureihin ja mukaan lukien siinä sukupuolinäkökulma. Kanadassa alkuperäiskansat eivät ole asianmukaisesti edustettuina tieteessä, ja tätäkin aihetta on käsiteltävä. Sitten haluamme vielä vahvistaa äh, Pohjois-Amerikan tiekarttaa yhä kansainvälisempään suuntaan yhteisten ponnistusten aikaansaamiseksi. Eli tässä on joitakin avainkysymyksiä, joita aluetasolla käsitellään, kun valmistellaan Montrealin 11. summitissa. Eli mitä kysymyksiä on käsitelty aikaisemmissa summiteissa ja mitä haluamme vielä käsitellä, kuinka haluamme varmistaa, että tämä kvanttiloikka muuntuisi todellisiksi toimiksi ja muutostekijöiksi. Ja miltä menestys näyttää, mikä on indikaattori siitä. Ja tässä on Montreal. Se näyttää samalta myöskin niin ensi vuonna. Toivottavasti se on vielä tallella. Ja jos haluatte lisätietoja Gender Summit 11, niin tohtori Pinto puhuu Montrealista ja tästä tapahtumasta täysistunnossa kello yhdeksältä. Ja sitten vielä viimeinen kalvo. Eli tässä ovat kumppanimme. NSERC tietenkin ensimmäisenä sitten Quebecin tutkimusrahastot ovat järjestäjinä siellä, mutta kumppaneita on sitten lukuisia, jotka näkyvät siinä alla. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron Alice Abreulle, jos oikein äänsin hänen nimensä. Hän on paikalla 198. Um, I would like first of all to... Kiitos. Hyvä puheenjohtaja, haluan nyt kiittää Gender Summitia tästä tilaisuudesta. Minä Puollan uutta aloitetta, jonka nimi on Gender Insight, teknologia, innovaatio ja insinööritieteet. Meillä on visio siitä, että mitään kestävää kehitystä ei voi tapahtua, ellei tiedettä ja sukupuolta panna nyt tässä samalle viivalle. Ja me haluamme yhdistää nämä kolme ja vakuuttaa poliittiset päätöksentekijät siitä, että sukupuolinäkökulma on tuotava tiede- ja kehittämistrategioihin ja politiikkoihin mukaan. Uskon, että tämä istunto parlamentissa on tuonut monia merkittäviä ajatuksia ulottuvillemme iloitsen ministerin ajatuksesta radikaalista puuttumisesta ja iloitsen myös ajatuksesta siitä, että pitää mennä vielä pidemmälle kuin luoda politiikkoja, vaan ne pitää arvioida ja siirtyä ajatuksesta ja politiikasta toimintaan. Ja uskon nyt, että täällä on tuotu esille se, miten eri instituutiot toimivat ja sen pitäisi olla yksi teema agen, summitin agendalla. On jo vaikeaa luoda politiikkoja, mutta miten voitaisiin mennä vielä pidemmälle ja arvioida niitä ja katsoa, kuinka tehokkaita ne ovat. Ja uskon, että tämä kokoontuminen Gender Summit voi auttaa meitä tässä. Kiitos kaikille. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Meillä ei ole enää aikaa keskustelulle, vaan annan puheenvuoron Elisabetille, jotta hän vetää tämän keskustelun yhteen. Paljon kiitoksia. Okay, so it's a pleasure to go. On ilo vetää nämä langat yhteen. Haluaisin kiittää teitä kärsivällisyydestä. Gender Summitissa on kysymys sukupuolesta, miehistä ja naisista kaikessa monimuotoisuudessaan. Kun me puhumme tasa arvosta. Tutkimuksessa niin me tarvitsemme, tarkoitamme tasa-arvoa, joka koskee kaikkia yhteiskuntaluokkia. Me puhumme tasa-arvosta tieteessä. Tämä tarkoittaa sitä, että miehet ja naiset ja muut aliearvostetut ryhmät pääsisivät osallisiksi. Eli Gender Summitissa ei ole kysymys konferenssista, vaan se on aloite, joka hakee muutosta ja te olette osa tätä aloitetta. Haluaisimme kiittää teitä tuestanne, haluaisimme kiittää parlamenttia mahdollisuudesta tuoda Gender Summit jälleen kerran tänne ja ainoa tapa saada asioita eteenpäin on tehdä työtä yhdessä. Se on ainoa tie eteenpäin. Kiitos. Thank you, Elizabeth. Thank you all paljon kiitoksia Elisabeth ja kiitos kaikille osallistumisesta. Me kaikki olemme sitä mieltä, että tasa-arvo kysymykset tulisi ottaa esille koulusta lähtien. Opettaa lapsille, että he ovat tasa-arvoisia kaikissa olosuhteissa. Ja tietenkin tämä lähtee liikkeelle myöskin perheen keskeltä. Kiitokset kaikille.